Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta teille kaikille. Lienette kaikki täynnä iloa ja riemua siitä, että koko tämä pitkä lomakausi on nyt ohitse, kun ei ollut mitään tekemistä. Nyt me voimme sitten iloisesti jälleen joka viikko tavata toisemme ja yhdessä miettiä tärkeitä asioita tämä tapahtuu nyt myös sellaisena aikana, jolloin Euroopan politiikkaa ei käsitellä niinkään positiivisin otsikoin, vaan päinvastoin kyseenalaistetaan yhä enemmän. Ja sen vuoksi meillä on yhä enemmän tarvetta miettiä asioita ja myös selittää, mitä me täällä teemme ja miksi ihmisille on iloa siitä, että me olemme täällä. Niin, että kaikki ne, jotka toimivat Euroopan politiikan parissa voisivat tavallaan eh, offensiivisemmin vielä myydä Eurooppa-politiikkaa eteenpäin. Olen iloinen siitä, että kaikki olette paikalla ja kysynkin nyt, onko kellään huomautettavaa esityslistaan. Näin ei näytä olevan, joten siirryn suoraan kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoitukset, johon liittyy vain yksi asia. Tämä on kaikille kollegoille tärkeä asia, erityisesti koordinaattoreille. Meillä oli tai komissio, ää, äh, komissio esitti kysymyksen ää, äh, siitä, äh, voisimmeko lähteä ää, mukaan kuruun. Me hyväksyimme tämän ja kirjoitimme puheenjohtajakokoukselle. Ja eilen me saimme puheenjohtajakokoukselta vastauksen, kyllä, lupa on annettu, mutta tämä koskee, vain yksi voi lähteä. Eli hienoa, että tämä lupa myönnettiin mutta toisekseen äh, vain yksi saa lähteä mukaan ja kolmanneksi äh, Haluaisin pöytäkirjoihin sen, äh, minkä takia puheenjohtajakokous lähtee päättämään, kuinka moni saa lähteä mukaan. Sehän on meidän asiamme, kuinka me omaa budjettiamme käytämme, joten siltä osin minulla on tässä hieman ongelmia. Mutta meillä ei nyt ole kuitenkaan aikaa lähteä tässä riitelemään, vaan meidän täytyy hyvin nopeasti tässä lähipäivinä epämuodollisesti pyrkiä sopimaan siitä, kuka sinne mukaan lähtee. Ja olisin iloinen siitä, jos te ryhmissänne miettisitte sitä niin, että kohtuullisen nopeasti sitten se tai ne, jotka sinne lähtevät, voivat käynnistää valmistelutyöt, koska on varattava lentoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten pyytäisin, että ei anneta tämän asian nyt ö, uinua. Mutta menettelytavoista sen verran, että meidän täytyy selvittää, voiko puheenjohtajakokous todellakin päättää, millä tavalla me käytämme omaa budjettiamme. Minun mielestäni ei. Sitten kohta kolme. Esityslistalla energiatehokkuus ja direktiivien X kumoaminen. Me emme puhu ainoastaan tästä aiheesta, vaan myös ihan yleisesti. Mehän sovimme siitä, että me puhumme myös vaikutuksen arvioinneista. Mehän aika edellisemmällä edellisellä kaudella olemme käyneet hyvin intensiivisen riidan siitä, äh, ovatko nämä vaikutusten arvioinnit oikeita, vääriä, äh, mitä tahansa. Ja että me haluamme ottaa tämän asian vakavasti, me haluamme katsoa, tätä asiaa perusteellisesti. Onko tämä pohja vaikutusten arvioinnille, onko se oikea, koska eh, varsinkin jos nämä analyysit ovat vääriä, niin silloin siellä on jotain vikaa. Sen vuoksi olen todella iloinen, että Paul Herzl on täällä paikalla. Energian pääosastosta. Ja nyt kuitenkin antaisin ensin puheenvuoron Cloud äh, Tyrmökselle, joka on esittelijä. Ja sen jälkeen teillä on mahdollisuus myös esittää kysymyksiä, ajatuksia. Meillä on tänään hieman enemmän aikaa kuin normaalisti. Ja me mietimmekin alun perin sitä, että olisimme peruttaneet tämän päivän kokouksen, kun asioita ei ole niin paljon, mutta päätimme, että voimme käyttää tätä aikaa kunnolliseen keskusteluun. No, lyhyestä virsi kaunis annan tästä äh, herra Hartsenille puheenvuoron niin, että hän voi esitellä tätä vaikutusten arviointia. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta. Sanon jotakin tästä itse ehdotuksesta ja sitten selitän vaikutusarvioinnin ja meidän ymmärtämyksemme siitä, mihin sen myötä voimme päästä. Olemme herra Roilin kanssa samaa mieltä siitä, että nimenomaan näinä aikoina on hyvin tärkeää osoittaa kansalaisille eurooppalaisen projektin etuja. Ja yksi hyvä tapa tehdä tämä on meidän mielestämme se, että autetaan kansalaisia pienentämään energialaskuja ja tämä olisi nimenomaan yksi etu tästä tämänpäiväisestä ehdotuksesta. Konteksti tälle ehdotukselle energiatehokkuudesta on yhteisön tavoite säästää 20 prosenttia energiassa vuoteen 2020 mennessä. Ja kuten tiedätte, me emme tällä hetkellä ole pääsemässä tuohon tavoitteeseen. Me olemme tällä hetkellä tähtäämässä 10 prosentin säästöön. On käyty paljon keskustelua sekä parlamentissa että neuvostossa siitä, siihen liittyen, miten tämä voidaan hoitaa. Ja keskustelussa on hyvin pitkälti keskitetty siihen, tulisiko olla kansallisia sitovia tavoitteita, kuten esimerkiksi uusiutuvissa energiavaroissa. Tämä lähestymistapa sai tukea herra Benchenin mietinnössä, joka parlamentissa hyväksyttiin viime vuonna. Toisaalta jäsenvaltiot olivat tässä asiasta täysin eri mieltä. Me olemme ehdottaneet direktiiviluonnoksessa, joka teillä siis tänä päivänä on edessänne, niin meillä on kaksivaiheinen lähestymistapa. Ehdotuksesta löytyy joukko sitovia, ei päämääriä, vain toimia jotka meidän arvioiden ja vaikutusarviointien mukaan auttaisivat meitä saavuttamaan tämä 20 prosentin tavoitteen. Ja jos me emme tähän pääse vuoden 2014 alkuvaiheessa, niin sitten toisessa vaiheessa komissio voisi tehdä ehdotuksen sitovista tavoitteista. Mitä nämä sitovat toimet sitten ovat? Niihin kuuluu kaikki talouden sektorit. Meillä on ehdotuksia, jotka liittyvät julkiseen sektoriin, esimerkiksi julkisrakennusten kunnostaminen ja se, että julkinen sektori hankkisi ainoastaan energiatehokkaita tuotteita ja palveluja. Tämä, nämä ovat artiklat 4 ja 5 ehdotuksessa. Artiklassa 6 puhutaan siitä, että energian tuottajien täytyy saada aikaan säästöjä asiakkaiden keskuudessa tai jäsenvaltioiden täytyisi löytää vaihtoehtoinen tapa saada aikaan samanlainen säästö. Artikla 8, jos me keskitymme niihin artikloihin, joilla on todellista vaikutusta, siellä vaaditaan, että että pienyrittäjät ja yksilöt saavat parempaa tietoa energian kulutuksestaan mittarien ja laskutuksen kautta, jotta he voivat sitten tehdä valintoja. Ja sitten artikla 10, siinä puhutaan yhteistuotannosta ja artiklassa 12 Äh, asetetaan tavoitteita energiatehokkuudelle näiden energiaverkkojen hallinnassa. Eli tässä on sitovia äh, vaatimuksia. Nämä olivat tärkeimpiä niistä. Entä sitten mitä vaikutusarviointi kertoo meille tästä paketti, ehdotuspaketista? Ensinnäkin se vahvistaa sen analyysin, jonka tässä alussa teille annoin. Eli me emme ole vielä tavoittamassa äh, sitä, äh, saavuttamassa sitä tavoitetta, joka on äh, asoitettu. Siis että me olemme parhaillaan pääsemässä noin 1600 tai 1700 öljyekvivalenttitunniin, kun tavoitteena olisi alle 1500 öljyekvivalenttitonnia. Tähän on käytetty siis hyväksi näitä vaikutusarviointeja ja muita asiakirjoja. Sitten en käy läpi ainoastaan näitä politiikan eri vaihtoehtoja, vaan myöskin muitakin mahdollisia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin korjata ongelma ja kuroa tämä kuilu umpoon ja saavuttaa tämä vuoden 2020 tavoite. Minulla nyt ei ole aikaa tietenkään käydä näitä vaihtoehtoja läpi, mutta ne yksityiskohtaisesti vaikutusarvioinnissa kyllä kuvataan. Kolmanneksi enkä todellakaan käy tätä kuvaa läpi, mutta joka ikisessä vaihtoehdossa käydään läpi eri vaikutukset. Me käymme eri malleja E33M-malli ja sitten tämä toinen Prime-malli ja myöskin rakennusalalla me käytämme Beam-mallia. Nämä mallit mahdollistavat sen, että me voimme arvioida vaikutukset BKT, hen, kulutukseen, sijoituksiin, vientiin, kuluttajahintoihin ja myöskin kaasu, kaasu kasvihuonepäästöihin ja myöskin ETS-hintoihin eh, e ja työllisyyteen. Eli joka ikisessä vaihtoehdossa me olemme tehneet yksityiskohtaisen arvioinnin. Sen jälkeen me olemme tarkastelleet sitä, miten me olemme identifioineet ne vaihtoehdot, jotka vaikuttaisivat kaikista tehokkaimmilta ongelman ratkaisemisessa. Ja nämä vaihtoehdot on sitten saatettu yhteen ja esitetty kysymys siitä, mikä niiden kokonaisvaikutus olisi. Tämä on hyvin vaikeaa, koska hyvin monet energiatehokkuusmittarit ne ovat päällekkäisiä, eli ne, joilla halutaan enemmän tehokkuutta julkisissa rakennuksissa, ne ovat päällekkäisiä niiden toimien kanssa, joissa energian tuottajia pyydetään pyydetään auttamaan kuluttajia olemaan tehokkaampia. Tämä oli vain esimerkki, mutta tämä otetaan huomioon tässä mallintamisessa. Ja me otamme siis koko paketin ja tarkastelemme sitä, pääsemmekö me sen avulla tähän 20 prosenttiin. Ja näin todellakin on. No tietenkin tämä riippuu niistä olettamuksista, joita on esitetty, mutta konservatiivisestakin lähtökohdasta, josta asioita tarkastellaan, niin me tämän saavutamme tämän 20 prosentin tavoitteen. Arvio kertoo myöskin, mistä säästöt tulevat. 40 prosenttia tulee tarjontapuolelta ja 60 prosenttia kysyntäpuolelta. Eli 40 prosenttia tulee tehokkaammasta generoinnista ja 60 prosenttia tulee siitä, että meillä energiatarpeisiin vastataan paremmalla tehokkaammalla tavalla. Me tarkastelemme myöskin taloudellisia vaikutuksia. Me olemme identifioineet eh, jonkin verran positiivisen vaikutuksen BKT hen ja myöskin positiivista vaikutusta työllisyyteen. Ja kun näinä taloudellisina aikoina tästä puhutaan, niin on tärkeää, että tässä puhutaan taloudellisista vaikutuksista, kuten tässä tehdäänkin. Ja mitä kotitalouksiin tulee, niin vaikutukset ovat melkeinpä neutraaleja. No tietenkin jos täytyy tarkastella sitä tapaa, jolla yksityiskohdat toteutetaan, niin sillä saattaa olla kuitenkin vaikutuksia, jotka tulisi ottaa huomioon kansallisessa täytäntöönpanossa. Jos me sitten tarkastelemme sitä, missä, mihin tämä taloudellinen positiivinen vaikutus kohdistuu, niin suurin osa taloudellisista sektoreista hyötyy, koska sähkölaskut pienenevät. Sitten myöskin taloudellinen toiminta kysyntäpuolelta hiipuu tietyillä sektorilla, koska tämä on tämän lähestymistavan tavoitekin. Mutta yleisarviona kaikista toimista voimme sanoa, että tässä alkukustannus on suuri, mutta sen jälkeen saadaan suurempia säästöjä aikaan 10-15 äh, vuoden aikana, riippuen niistä keinoista, joita käytetään, ja me ehdotamme sellaisia keinoja, jotka lyhyellä aikavälillä saadaan nämä hyödyt aikaiseksi. Ja lopuksi, ennen kuin päätän lyhyen esityksen ja olen tietenkin valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät vaikutusarviointiin ja itse ehdotukseen me tarkastelimme sitä, miten tämä ehdotus suhteutuu muihin EUn ehdotuksiin, aivan erityisesti hiilidioksidiehdotuksiin. Ja me olemme käyttäneet näitä kahta mallia tässä arvioinnissa ja nämä mallit tarjosivat eri vastauksia. Ensinnäkin täytyy sanoa, että molemmat mallit eh, osoittivat siihen suuntaan, että näiden toimien käyttöönotto olemassa olevan lisäksi eh, tulee johtamaan siihen, että me saamme säästöjä aikaan. Siis ei tule käymään niin, että kasvihuonepäästösäästöt siirtyvät sektorilta toiselle, vaan todellakin hyöty on selvä. Ja yksi näistä malleista kuitenkin viittaa siihen suuntaan, että olisi hyvin huomattava negatiivinen vaikutus ETS-hintoihin. Se tipahtaisi melkeinpä nollaan. Ja tässä nämä ylimääräiset kasvihuonepäästösäästöt olisivat huomattavia. Ja toinen malli, Primes-malli, viittaisi siihen, että ETS-hintaan tulisi noin kahden euron tipahtaminen tonnilta. Ja kun tällainen epävarmuus on olemassa ja tästä me emme pääse ainoastaan mallintamisen kautta eroon, niin sen takia tässä direktiivissä ehdotetaan, että kiinnitetään todellista huomiota siihen, mitä tällä alalla tapahtuu tämän direktiivin ähm, täytäntöönpanon suhteen. Päätän puheenvuoroni tähän. Toivon mukaan nyt saitte jonkinlaisen johdannon tähän aiheeseen ja toivon mukaan en puhunut liian pitkään, mutta meillä on noin 1400 sivua tässä taustalla tietoa. bedanke mich herzlich, aber ich finde... Sydämelliset kiitokset. Mutta minä en usko, että me voimme puhua ollenkaan liian pitkään näistä perusteista. Ja toivon mukaan teillä nyt on aika olla täällä mukana tässä keskustelussa. Ensin antaisin nyt esittelijä Claude Tyrmesille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Esitän kolme kysymystä jos ymmärsin oikein tämän vaikutusanalyysinne, niin nyt puhutaan noin 200 miljardista öljyekvivalenttitonnista, joka on siis tämä katto. Artikla 6. Eli velvoite energiayhtiölle tai energiayhtiöille on noin 110-120 miljardia öljyökovolttitonnia. Näin ollen kaikkeen muuhun menee 30-40, siis 110-120 asetettiin tavoitteeksi mukaan mukaan ottaen myöskin kappaleen 69, sillä se, äh, niin kuin kuulin, otettiin torstai-iltapäivänä maanantai-aamun neuvotteluiden tuloksena mukaan, ja se on periaatteessa opt-out tähän velvoitteeseen. Eli voisitteko hieman kertoa siitä, mitä tuo opt-out merkitsisi tälle direktiivin ytimelle? Toiseksi komissio eilen uskoakseni esitteli asiakirjan, joka on tärkeä. Se koskee ulkoisen politiikkamme koordinointia ja onko teillä tässä tietoa, että jos me kykenemme tämän kuilun sulkemaan, niin mikä on vaikutus energian riippuvuuteen sillä ja siihen, mikä on tuo maksutase. Onko teillä luvut siis sen suhteen, miten montaa äh, miljardia meidän ei tarvitsisi lähettää tältä Euroopan taloudesta ulospäin ja korvata sitä työpaikoin ja investoinnein Euroopassa? Kolmanneksi, ajat ovat vaikeat julkisessa rahoituksessa ja Minun mielestäni yksi näistä tärkeimmistä kysymyksistä, josta haluan teidän kanssa keskustella, on se, että missä, miten voimme löytää houkuttelevia tapoja saada yksityisiä investointeja tähän alkuinvestointiin, eli vaikkapa siihen, että renovo- uudestaan joku talo, kunnostetaan talo, ja silloin sitä täytyy ensin laittaa varoja, jotta näin voidaan tehdä. Tai teollisuudessa keksitään uusi moottori, täytyy tehdä samoin. Minua ihmetytti kohta tässä esityksessä se, että Yhdysvalloissa energiansäästömarkkinat ovat paljon elävämmät ja laajemmat kuin Euroopassa. Mitä tällainen energiansäästävä yritys tekee? No se periaatteessa tekee sitä, että se nimenomaan investoi etukäteen. Ja sitten nämä edut jaetaan myöhemmin. Onko teillä siis lukuja sen suhteen, miten suuri tämä markkinaosuus on Yhdysvalloissa, miten suuri se on Euroopassa? Onko teillä myöskin menettelyä sen suhteen, miten voitaisiin eurooppalaisista markkinoista tehdä elävämmät? Kiitokset. Ehkäpä me otamme kolme neljä kysymystä nipuittain. Enempää emme voi olla, ottaa, että ei tule liian vaikeata konkreettisesti vastata. Ja sitten jatkamme varjoesittelijöillä jokaisesta ryhmästä. Edustaja Piiper seuraavana. Ähm, ich das versprechen? Eli jos saanko minä te vastaatte siis minun kysymykseni myös. Hyvä. Minä rajoittaudun tässä kolmeen neljään kysymykseen ensimmäisessä puheenvuorossani, koska nähtävästi saan vielä toisenkin mahdollisuuden. Nämä Luvut, joita esittelitte, olivat äh, hyvin äh, vaikuttavia. Jos sitten tarkastellaan kuitenkin niiden taakse, katsotaan minkälaisia metodeja, menetelmiä, tieteellisiä keinoja on käytetty, niin äh, se herättää aika lailla epäilyjä. Tässä Primes-malli ei mielestäni ole äh, yksiselitteinen ja se on ainoa äh, malli, jota käytetään ja mielestäni se ei mahdollista täysin selkeyttä ja avoimuutta. Sitten äh, te olette pitäneet lähtökohtana 2020 vuotta. Minusta se ei ole välttämättä oikein. Ja siksi kysyisinkin, missä vaiheessa nämä säästöt sitten otetaan äh, huomioon ja mistä, mistä vuosista te lähdette eteenpäin, kun te laskette vuoteen 2020, onko se 2007, 2009, 2017 tai mikä tahansa, se ei selviä. Ja missä vaiheessa otetaan huomioon nämä varhaiset toimet, early actions? Joten mielestäni tässä on vielä aika paljon huomautettavaa. Sitten kolmas asia. Mikäli nämä tavoitteet eivät toteudu, niin silloin te haluatte tehdä tiettyjä poikkeuksia jäsenvaltioille. Puhuitte vuodesta 2016. Ottakaa me Saksa esimerkiksi. Saksalla on kansallinen energiatehokkuussuunnitelma, jossa Saksan tavoitearvot on 330 prosenttia, eli tavallaan yli. Tässä niin tavallaan mennään ylitse näiden tavoitteiden. Pyytäisin, että te kertoisitte meille, mikä on jäsenvaltio paras mahdollinen tulos 2016 ja mikä on se huonoin. En tässä nyt halua niitä tavallaan keskenään kilpailuttaa, mutta haluaisin tietää parhaan ja huonoimman tuloksen. Ja sitten haluaisin selkeän perustelun sille, millä tavalla tämä 1,5 prosentin vähennys lasketaan tälle parhaalle ja huonoimmalle. Miksi te haluatte, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Eli saattaa olla, että tavoite on oikea ja että jäsenvaltiot toimivat ihan samalla tavalla, vaikkakin tarvittaisiin ihan erilaiset menetelmät. Tämän, tähän haluaisin selityksen. Ja sitten vielä viimeinen asia, jonka lisäksi tulee sitten tietenkin lähipäätösperiaate, mutta sen jätän tähän toiselle kysymyskierrokselle. Eli lopuksi tämä poliittinen lähestymistapa. Te puhutte siitä, että tämä voisi olla pakko 1,5 prosentin energiankäyttövähennyksellä, että tällä pakolla äh, saavutettaisiin enemmän kuin tietyillä kannustimilla. Ja tässä mielestäni te olette väärässä, koska tietyissä maissa on päästy hyvinkin pitkälle, esimerkiksi Saksassa markkinataloudellisilla kannustimilla – ja olemme 3,3 kertaa korkeammalla kuin eurooppalaiset tavoitearvot. Minkä vuoksi te sitten panostatte tähän pakkovälineeseen sen sijaan, että käytettäisiin markkinakannustimia? Kiitos. Danke, Frau Rera. Kiitokset sitten äh, edustaja Ferreira. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero empezar agradeciendo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää komissiota. Sitä, se tuli paikan päälle tänne tänään. Haluaisin kiittää sitä esityksestä. Ja luonnollisestikin meillä on aikaa sitten yksityiskohtaisemmin keskustella näistä esille tulleista asioista. Eikä huolta, kyllä me katselemme tätä tietysti huolella. Ottaisin vain esille muutamia kysymyksiä, joita olemme saaneet nähdä suhteessa tähän ehdotukseen. Kuten tiedätte, olemme aina halunneet saada ryhmässämme sitovat tavoitteet ja jotta tähän päästäisiin, niin tarvitsemme hyväksyttävän menetelmän, joka on riittävä kaikille jäsenvaltioille – ja olemme nähneet, että tässä on valtavia eroja. Metodologia ja malli ovat molemmat aikaa yleisluontoisia. Mainitsitte Primes-mallin. Mutta minä haluaisin, aivan kuten monet muut ovat todenneet, äh, sanoa, että meidän tulisi tarkastella muita mahdollisuuksia, energiaintensiteettiä ja energiatilanteen kehitystä viime vuosien ajalta. Haluaisin tietää, mitä mieltä komissio on näistä kahdesta muuttujasta. Ja toinen kysymys, seuraan tässä minulle annettuja ohjeita. Julkiset rakennukset. Olemme nähneet että ongelmia syntyy aikataulun suhteen, niin inventaarion tekeminen pitäisi tehdä ennen marraskuuta 2013, mutta ne jäsenvaltiot, joissa on hajautettu hallintorakenne, ovat hankalammassa tilanteessa – hallinto, hallinnointi on hankalampaa ja on vaikea pitäytyä aikataulussa. Siitä syystä haluaisin kysyä komissiolta, onko se ottanut asian huomioon. Onko se tarkastellut niitä ongelmia, joita hallinnolla tällaisessa hajautetussa tilanteessa on? Kiitoksia sitten edustaja Hall. Kiitos. Se huoli, joka minulla on tämän komission ehdotuksen suhteen, on se, että se ei heijastele tämän tilanteen vakavuutta ja kiireellisyyttä, jos nyt otetaan talouskriisi huomioon. On täysin välttämätöntä globaalin kilpailukyvyn kannalta – ja jotta jäsenvaltiot voivat saada säästöjä aikaan energiainfrastruktuureista. Näiden kannalta tämän 20 prosentin säästön aikaansaaminen on täysin välttämätöntä ja että me vähennämme 368 öljyekvivalenttitonnilla tarvetta. Minua huolestuttaa hieman se, että komission ehdotus poliittisen painostuksen takia on ehkä hieman vähemmän kunnianhimoista kuin mitä ehkä jossakin vaiheessa oli suunnitteilla. Ja tässä on vaarana se, että että lähdetään aikaisemman energiansäästödirektiivin tielle, eikä saada mitään tuloksia aikaan, koska ehdotus ei ole riittävän vahva. En tiedä, onko komissio samaa mieltä kanssani siitä, että tämä tie, joka nyt on valittu ja jos otetaan huomioon talouskriisin mukanaan tuovat, tuomat vaikeudet, onko komissio samaa mieltä siitä, että on entistäkin tärkeämpää, että nämä tavoitteet saavutetaan? ja ehkä jäsenvaltioiden asenteet saattaisivat muuttua, jos ne tajuaisivat, kuinka tärkeää taloudellinen kilpailukyky on. Toinen asia liittyy tähän aikajanaan ja tämä liittyy siihen, että varmistetaan se, että tämä todellakin toteutuu eikä tämä jää ainoastaan toiveeksi komission ehdotuksen aikataulu ja sitten, että se tuodaan parlamenttiin ja jäsenvaltiot, jäsenvaltioissa tästä keskustellaan. Eli tämänhetkinen komissio pesee kätensä lisätoimien suhteen, jos tästä ei saada toivottuja tuloksia aikaan. Ja jos tarkastellaan seuraavaa komissiota, niin silloin puhutaan ehdotuksia, joita saataisiin vuonna 2015 tai 2016. Eli emme millään muotoa saisi asiaa asiaa kuntoon vuoteen 2020 mennessä. Eli minua kyllä tämä aikataulu huolestuttaa ja se tapa, jolla tämä aikataulu ei heijastele sitä, kuinka kiireellinen asia tämä on. Ja lopuksi, voisiko komissio hieman yksityiskohtaisemmin täsmentää – tämän nivoutuminen ETS-ään. No, tässä sanottiin, että komissio tulee kiinnittämään tähän suurta huomiota, mutta tämä on sellainen osa-alue, jossa eri pääosastojen välinen yhteistyö on täysin välttämätöntä. Tämä on hyvin positiivinen asia se, että päästöjä leikataan, mutta meidän täytyy varmistaa se, että tätä päästökattoa alennetaan ja minua hieman pelottaa se, että ainoastaan se, että kiinnitään asioihin huomiota, se ei ehkä välttämättä riitä. So, danke Kiitokset ja nyt sitten äh, edustaja Ford vielä pysi puheenvuoro. Otetaan vielä hänen puheenvuoronsa. Olkaa hyvä. Um, yes, just a few quick... Niin, vain muutaman nopea kommentti. Olen varma, että aivan kuten moni muukin varjoesittelijä, sähköpostilaatikko on aika täynnä kaikkia kommentteja siitä, millä tavalla tämä direktiivi saattaisi vaikuttaa yrityksiin, paikallisviranomaisiin, pieniin suuriin yrityksiin ja niin edelleen. Toivottavasti siis kaikki voimme käyttää paljon aikaa tähän. Meillähän on tämä teidän tekstinne ja voimme varmistautua siitä, että kaikki toimii. Olen Fionan kanssa samaa mieltä. Hän juuri esitti kommentin siitä, että meidän täytyy ehdottomasti varmistautua siitä, että energiasäästöjä saadaan aikaiseksi, jotta kilpailukyky säilyy. Mutta tässä ollaan huolissaan siitä, että 20 prosenttia on nimenomaan energialeikkauksia eikä energiasäästöjä. Eli täytyy huolehtia siitä, että tässä ollaan menossa suoraan kohti säästöjä eikä leikkauksia. Eilisessä kuulemistilaisuudessa, jonka esittelijä järjesti, oli hyvä kuulla siitä, millä tavalla eri jäsenvaltiot olivat jo ryhtyneet toimiin eri tavoin oman kansallisen tilanteensa pohjalta. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa on tarkasteltu paljon rakennusten eristyksiä, valaistusta ja niin poispäin. Meidän täytyy varmistautua siitä, että direktiivi ei estä niiden jäsenvaltioiden toimintaa, jotka ovat jo ryhtyneet aika kovin toimiin. Tuntuu siltä, että joissain kohdin tämä direktiivi ohjailee liikaa. vaikuttaa siltä, että se tapa, jolla tässä on yksityiskohtaisia sataa johtaa siihen, että rakennetaan sellaisia asioita, joita ei myöhemmin voida käyttää. Meidän täytyy olla huolissamme siitä, mitä tämä energiatarkastus merkitsee suurille yrityksille, jotka jo muutenkin tekevät suuria tarkastuksia. Täytyy varmistautua siitä, että tässä ei lisätä byrokratian määrää. No, kun tässä nyt ollaan vasta palattu kesälomilta, niin nämä ovat sellaisia kommentteja, joita nyt jo virtaa sisään. Eli haluaisin varmistautua siitä, että meillä on riittävästi aikaa työstää tätä asiaa ja katsoa näitä tarkistuksia. Kiitos. So, bedanke mich. No niin, kiitokset äh, näistä kysymyksistä ja nyt annan sitten puheenvuoron ensimmäiseen vastauskierrokseen. Thank you Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset jäsenille näistä kysymyksistä. Herra Turmesille, olette oikeassa, että artikla 6 saavuttaa noin puolet tästä tavoitteesta – senkin jälkeen, kun otetaan nämä päällikkäisyydet huomioon. Eli näitä ei vain voida, näitä öljyekvivalenttitonnisäästöjä vain yhteen laskea. Tämä analyysi on johdonmukainen ja se löytyy artiklasta 6 ja sen kohdasta 9 kun siinä ensin kuvataan nämä eri velvoitteet, niin siinä sanotaan, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä myöskin muihin toimiin, jotta loppukuluttajat saavat säästöjä aikaan. Eli ei tässä kunnianhimoja vesitetä tämän artiklan 6 ja sen kohdan 9 myötä. Tietenkin energiariippuvuuteen tällä on suuri vaikutus, koska puolet säästöistä tulee nimenomaan tuonneista, aivan erityisesti kaasun, mutta myöskin öljyn tuonnista – ja maksutasevaikutus meidän arviomme mukaan on se, että noin 18 äh, miljardia äh, euroa vuoteen 2020 mennessä. Meidän lähestymistapamme on suht konservatiivinen näiden summien arvioinnissa. Olemme samaa mieltä herra Turmesin kanssa yksityisen pääoman mukaan saamisessa. Amerikassa yksityisen sektorin osuus on 10-20 kertainen Euroopan suhteen. Energiayritykset, nehän maksavat nämä alkukustannukset kun ryhdytään energiatehokkuustoimiin, jotka ovat taloudellisesti järkeviä, mutta joihin ihmisillä ei ole rahaa eikä taitoa. Ja sitten tästä energiasäästöistä otetaan rahat, eli tämä on erittäin hyvä malli. Yhdysvaltojen kokemus on se, että tämä oli tulosta hyvin vahvasta johtajuudesta yksityisellä sektorilla. ESCO on siis tämä yritys ja nyt se on lähtenyt yksityisellekin sektorille mukaan. Eli tästä syystä artiklassa 4 ja 5 painotetaan niin voimakkaasti sitä, että täytyy saada aikaan kunnostus- ja ostotoimintaa myöskin julkisella sektorilla, koska näin saataisiin samanlaiset markkinat Eurooppaankin aikaiseksi. Piperin kommentit Primes-mallista. No me olemme samaa mieltä siitä, että tätä ja kaikkia malleja täytyisi parantaa nämä mallit, joita me käytämme energiatehokkuudessa, ne ovat juontavat perinteisiin tarjontapuolelta ja me pyydämme niitä esittämään kysymyksiä, jotka liittyvät kysyntään ja kuluttajien valintoihin, jotka eivät niinkään ole heille yhtä tuttuja kuin nämä tarjontapuolet kysymykset. Jos me nyt olisimme ehdottaneet sitovia tavoitteita minun täytyisi tässä nyt puolustaa hyvin tiukasti koko tätä mallia kokonaisuudessaan, koska jos nämä päämäärät tulisivat näistä malleista, niin silloin mallit päättäisivät siitä, ovatko Saksan tai Espanjan päämäärät tätä tai tuota. Me emme ehdota sitovia tavoitteita, koska, ja yksi syy, on siihen, yksi syy siihen on se, että meidän täytyy parantaa näitä mallintamisia. Jos me teemme vuonna 2014 ehdotuksia sitoviksi tavoitteiksi, niin silloin mallintamispuitekehystä on täytynyt parantaa. Tähän ehdotukseen Siinä me otimme jo mukaan muutoksia Primes-lähestymistavassa. Se tekee siitä hieman äh, tarkemman, mitä kuluttajakäyttäytymisen arvioimiseen tulee. Ja myöskin käytimme tätä Primesin rinnalla E3ME-mallia. E Eli olemme suht luottavaisin mielin. Äh, no, sanoin jo, että tietyissä asioissa kirjoa on, mutta me olemme kuitenkin äh, suhta tarkkaan tulokseen päässeet ryhdym, otammeko me aikaiset toimet huomioon? Kyllä siinä mielessä, että jäsenvaltioilta me pyydämme sitä, että ne itse asettaisivat tavoitteet vuodelle 2020 ottaen huomioon nämä uudet käyttöön otettavat keinot. Ja ne jäsenvaltiot, jotka ovat ryhtyneet varhaisiin toimiin, varmaankin ovat niitä, jotka asettavat sellaiset tavoitteet, joita, joissa tämä otetaan huomioon. Ja, ja sellaiset jäsenvaltiot, joilla on korkea potentiaali, varmaan myöskin toimivat samalla tavalla tavalla. Ja nämä tavoitteet, jos ne lasketaan yhteen, niin päästään 20 prosenttiin. Jos näin ei käy, niin se olisi merkki eh, siitä, että vuonna 2014 täytyisi sitten ryhtyä puhumaan sitovista tavoitteista. Sitten tämä puolitoista prosenttia joka löytyy artiklasta 6, ja kuten herra Turmes sanoi, se johtaa siihen, että artiklasta 6 saadaan niin huomattavat eh, säästöt aikaiseksi. Se on kunnianhimoinen määrä, mutta todistusaineisto viittaa siihen suuntaan, että, että tämä on saavutettavissa. Ja ehkä kysymyksenne taustalta löytyy se, että tietyissä jäsenvaltioissa potentiaali on suurempi kuin toisissa, mutta kyllä kaikilla on mahdollisuus saavuttaa tämä puolitoista prosenttia. Ja tästä varmaan syntyy keskustelua tulevina päivinä ja tulevina kuukausina. Sitten Roa Madurelille. No tässä tavallaan palataan siihen vastaukseen, jonka annoin herra Piiperille. Ne asiat, joihin te viittaatte, ovat aivan erityisen tärkeitä silloin, kun tarkastellaan kansallisten tavoitteiden asettamista eurooppalaisella tasolla. Silloin täytyisi ottaa tämä varhainen toiminta huomioon ja kuten sanoit, te sanoitte, nämä, tämä aikaisempi käyttäytyminen ja energiaintensiteetti, me pyydämme jäsenvaltioita kertomaan ei ainoastaan energiakäytön trendeistä, vaan myöskin energiaintensiteetin trendeistä aloittain. Toisin sanoen arviossa ei ainoastaan tulla sanomaan, että Espanjassa äh, liikenteen alalla energiankäyttö on kasvanut, vaan sitten tarkastellaan sitä, onko kuljetusalalla tapahtunut lisäystä sen takia, että talous on lähtenyt uudelleen käyntiin. Eli me mahdollistamme poliitikoille sen, että tämä energiaintensiteetti otetaan mukaan. Olemme samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeää. Ja sitten mikä mitä tulee tähän inventaarioiden katselmusten päivämäärään, tässä vaaditaan jäsenmailta sitä, että julkisrakennukset saavat energiasertifikaatin. Tätä ei vaadita ennen vuotta 2015, mutta tämä ei ole mikään uusi asia. Siis se, että pyydetään ottamaan selvää, minkälaisia julkisrakennukset ovat energiankulutukseltaan. Sitten Rouva Hall, olemme samaa mieltä siitä, että tätä tarvitaan varsinkin tämänhetkisessä taloustilanteessa. Taloustilanteessa ei ole järkeä, että tarjontapuoli tuottaa energiaa pumppaamalla lämpöä tuonne ilmaan. Eli ja vielä vähemmän tässä on järkeä yksilöille. Toisinaan he lämmittävät taloja ja niin sitten puolet lämmöstä häviää huonon eristyksen takia. Toisin sanoen tällaisina aikoina käytettävissä olevaa voimavaroja täytyy käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyväksi ja on myös järkevää tukea teollisuutta rakentamalla markkinat tehokkaimmille tuotteille, joiden kautta sitten saadaan nämä säästöt aikaan. Oli kysymys sitten boilereista, ikkunoista tai muista. Ja kuten jo Turmesille vastasin, niin me haluamme vähentää riippuvaisuuttamme energiatuonnista tämänhetkisessä hyvin hankalassa taloudellisessa tilanteessa tämä on erityisen tärkeää. Ja tämän kautta pääsemmekin siihen, että täytyy saada tukea yksityisten sektorien sijoituksille. Aikataulu niissä ei ole kysymys niinkään vaikutusarvioinnista, vaan siitä keskustelusta, joka on tulossa. Ja sitten ETS, no meillä on nyt kaksi mallintamista, joiden vastaukset ovat niin erilaisia ja toisen mukaan ongelmia ei ole ja toisen mukaan ongelmia on. Tästä syystä me emme halunneet tehdä ehdotusta tai ratkaisu, ehdotusratkaisua ongelmalle, jota ei ehkä ole olemassa. Me jatkossa tulemme tarkastelemaan, onko tällainen ongelma mahdollinen. Ja sitten vielä lopuksi Roa Fordille. Me olemme pyrkineet siihen, että nämä kansalliset luonteenpiirteet otetaan huomioon. Tämä on sellainen osa-alue, jossa jo määritelmältään kulttuurilliset erot ovat e, hyvin suuria. Rakennukset ovat erilaisia, tapa jolla ihmiset hankkivat energiaa ovat erilaisia. Kuten sanoitte, on hyvin monia menestyksekkäitäkin kansallisia suunnitelmia. Eli me pyrimme harmonisointiin vain silloin, kun se on tarpeellista. Danke sehr. Als nächster. Kiitoksia. Ja siis mikäli teidän kysymyksiin ei vastattu, niin teidän täytyy esittää ne uudelleen. Mutta nyt jatkamme seuraavalle kierrokselle. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu voi mai repeta ceea ce au spus Kiitoksia puheenjohtaja en nyt aio toistaa sitä, mitä kollegani ovat sanoneet, viittaa vain yhteen asiaan, joka mielestäni on erityisen tärkeä. Kysymys on rakennusten energiatehokkuudesta. 44 prosenttia energiankäytöstä EU:ssa menee rakennuksiin ja 90 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä syntyy rakennus, rakennuksista. Haluaisin viitata vain yhteen näkökohtaan. Direktiivissä viitataan julkisiin rakennuksiin, mutta 3 prosenttia julkisista rakennuksista kaipaisi remonttia, mutta rakennusten kokonaismäärästä EU-ssa julkiset rakennukset muodostavat vain pienen osan. Suurin osa rakennuksia kuuluu yksityisomistukseen. Ja jotta todella voitaisiin toimia ja löytää tapaa parantaa energiatehokkuutta, meidän tulisi kohdistaa toimemme yksityisomistuksessa oleviin rakennuksiin. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat ominaisuutensa. Se näkyy myös komission ehdotuksessa. Esimerkiksi Romaniassa 90 prosenttia rakennuksista kuuluu niissä asuville henkilöille. Komission ehdotuksessa todetaan, että remontointikustannukset täytyisi jakaa rakennuksen omistajan ja vuokralaisen kesken, niin se nyt ei oikein toimi Romaniassa, koska Romaniassa 90 prosenttia rakennuksista kuuluu niille ihmisille, on niiden omistuksissa, jotka asuvat näissä taloissa. Eli pohdinpa vain sitä, millä tavalla Romanian hallitus voisi pakottaa talojen omistajat toimimaan ja kattamaan kaikki ne kustannukset, jotka liittyvät remontointiin. Ottaen huomioon, että keskitulo Romaniassa on alle 400 euroa ja keskimääräinen eläke alle 180 euroa kuussa. Siitä syystä minusta meidän tulisi pohtia sitä, millä tavalla varoja voitaisiin jakaa EU-tasolta niin, että voitaisiin myöntää lainoja kansalaisille, jotka haluavat remontoida omia talojaan tehdäkseen niistä energiatehokkaampia. 44 prosenttia EUn energiamenoista kuuluu tälle sektorille. Danke sehr, kollega Girek. Kiitokset sitten kollega Girek. Dziękuję bardzo. E, mnie bardzo e, razi... E, Kiitos. Minua häiritsee yksi näkö näkökulma, nimittäin se, että tavallaan liitetään yhteen energiatehokkuus ja energian säästäminen. Energian säästäminen hän liittyy siihen, että on oltu tehokkaita energian käytön kanssa ja tästä on oltava tietoisia. Minusta komissio sekoittaa nämä käsitteet. Ja tämä voi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että hallitukset sulkevat koko <laughs> energian ähm, käytön sen sijaan, että, että lähdettäisiin äh, muilla tavoin edistämään energiatehokkuutta ja säästämistä esimerkiksi paremmalla äh, eristämisellä ja muilla teknisillä asioilla. Millä tavalla komissio nyt on miettinyt tätä energiatehokkuutta ja millä tavalla te määrittelette sen, koska tämähän on äh, määrittelmä joka on hieman erilainen joka maassa. Ja se, mitä me olemme allekirjoittaneet, oli kolme kertaa kymmenen tämän ehokkuuden suhteen, emmekä me puhuneet silloin mistään varsinaisista säästöistä. Mielestäni tämä voisi olla indikaattori tai itse asiassa se määritelmä tälle energiatehokkuudelle. Esimerkiksi Puolassa tehokkuus on pienempi kuin esimerkiksi Saksassa. Jos me nyt laskisimme kaiken ihan bruttona, niin silloin me tulemme heikentämään kehitystä esimerkiksi Puolan tai Romanian kantaisissa maissa. Eikä se tule johtamaan mihinkään edistysaskeliin per capita. Minun mielestäni me voisimme parantaa energiatehokkuutta per capita ja samanaikaisesti lisätä energian käyttöä muutamalla prosentilla Puolassa. Joten millä tavalla komissio määrittelee energiatehokkuuden? Toisekseen, mikä on määritelmä primäärienergialle? Puhutaan kauniita sanoja primäärienergiasta ja minusta on ihan hyvä, että sitä puhutaankin. Mutta kun sitten lähestytään itse energiasäästöjen lähdettä eikä ainoastaan rajoituksia, niin se on hyvä. Mutta tässä nyt on kysymys kuitenkin säästöistä, joita tehdään teknisillä edistysaskelilla. Millä tavalla te siis määrittelette primäärienergian? Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Me aloitimme väärästä päästä viime kaudella, kun me päätimme tästä ilmastopaketista hallinnollisin neuvotteluiden. Meidän olisi pitänyt käynnistää kaikki energiatehokkuudesta. Silloin me näkisimme nyt jo vaikutuksia ja tuloksia. Ja tähän liittyen minulla onkin kysymys sen vuoksi, että tässä ilmastopaketissa puhutaan erilaisista polttoaineista, joita voitaisiin käyttää hiilen talteenoton ja varastoinnin yhteydessä. Mutta tämä itse paketti eh, on, johtaa siihen, että ei oikeastaan voi käynnistää minkään eh, uuden tekniikan käyttöä nimenomaan CCSn pohjalta. Kollega van Nistelrooy. Sitten kollega van Nistelrooy. Dank Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi huomautusta, josta ensimmäinen on se, että tässä aiemmin olemme keskustelleet kahdesta vaiheesta lähe, lähestymistavastamme. Ensimmäinen vaihe, jossa kansalliset jäsenvaltiot esittävät ohjelmiaan ja silloin käydään hyvin intensiivistä keskustelua komission ja jäsenvaltioiden välillä, mutta en ole kuullut siitä mitään katsotteko aivan teknisesti tätä systematiikkaa, jolla toimitaan, mutta millä tavalla Euroopan komissio siis hoitaa tämän ensimmäisen vaiheen ja sitten myöhemmin ehkä esittää asetuksen? Täällä on puhuttu paljon erilaisista tekniikasta ja syistä, mutta mitään ei ole vielä tehty suoraan. Seuraava kohta. Tässä puhuttiin Romanian puolelta, että niin paljon pitää tehdä ja tarvitaan rahaa. No mitä me hyvät ystävät olemme tehneet? Meillä on esimerkiksi rakennerahastot. Ja tässä on muokattu asentusta myöskin siihen suhtaan, että 70 prosenttia rakennerahastosta voidaan käyttää energiasäästöä. Mitä romanissa on tehty? Ei yhtikäs mitään. No ne ovat tosiasioita. Eli meillä on kyllä kannustava lähestymistapa, jota on hyödynnetty Ranskassa. Ja sitä on laajentettu tähän audittiinkin. Ja siinä todetaan, että energiatehokkuuden osuus pitää nostaa erittäin korkeaksi. Samoin väline, jota meillä nyt on käytössä. Haluan nähdä sen, että komissio johtaa tätä toimintaamme niin, että se näkee tämän tilanteen vakavuuden ja toisaalta ottaa käyttöön ne mallit, joista esimerkiksi edustaja Tyrmys puhui. Nyt ilmeisesti sitten otamme käyttöön asetuksen ja miten sen kanssa sitten käy? Kollega Weber. Sitten kollega Weber. Minäkään en aio toistaa kollegojen jo esittämiä kysymyksiä. Haluaisin käyttää komission läsnäoloa hyväkseni esittääkseni yhden kysymyksen, joka liittyy älykkäiden verkkojen kehittelemiseen. Kuten tiedätte, se on ennakkoehto paremmalle EUn energiatehokkuudelle. Kuitenkin älyverkkojen kehittäminen on hyvin pienimuotoista Euroopan tasolla ja normien yhteensovittaminen, kuten myöskin kaikki nämä kustannusarviot, ovat valitettavasti vasta pohdinnan tasolla. Komissio on toinen maaliskuuta antanut mandaatin Euroopan standardointilaitoksille kehitellä näitä normeja ja tämä työ täytyisi saada päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Olen Euroopan unionin Kiinan valtuuskunnan jäsen ja on käytetty 250 miljoonaa huonia energiaverkostoihin vuonna, vuoteen 2015 mennessä. Sieltä löytyy jo vuonna 2020 älyverkko tutkimuskeskus avattiin hiljattain Shanghaissa. Tarkoittaako tämä sitä, että kuten pahoin pelkään, että tulevien normien määritteleminen tapahtuu Kiinassa? Ja esittäisinkin kysymyksen, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta saataisiin Euroopan unionin normit aikaiseksi ja esille Euroopan unionista, jotta meidän kilpailijamme eivät pääse niitä määrittelemään. Kollega Brezina. Sitten kollega Brezina. Dámy a pánové, já rovněž nechci opakovat eh, otázky, které položili kolegové. Eh, jenom bych... Kiitos. Eh, minulla on samoja kysymyksiä kuin kollegoillanikin, mutta ottaisin nyt kuitenkin tilaisuuden käyttöön ja esittäisin yleisemmällä tasolla tätä. Haluaisin tietää komissiolta, ovatko he ottaneet mukaan eh, tämän Jacksonin paradoksin näihin neuvotteluihin. Haluaisin tukea sitä, mitä kollega Gerek täällä sanoi, ja sitä, että tässä oikeastaan nyt sekoitetaan kaksi asiaa. Energiatehokkuus ja kokonaissäästö. Että ja näitä ei saa sekoittaa. Mitä tulee sitten äh, vaikutusten arviointiin, niin tämä ei täysin vakuuttanut minua. Nimittäin nimenomaan se, että ei oteta huomioon säästöjä liikennesektorilla. Kaiken kaikkiaan haluaisin sanoa, että tässä käytetään tavallaan liikaa välineitä, jotka pyrkivät pakkaamaan pakkoon ja pakottamiseen. Jos me haluamme pääomaa, silloin meidän täytyy keskittyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka liittyvät hintaan. Ja kun katselen tätä äh, lakiasetussuunnitelmaa, äh, niin minua oikeastaan hävettää, kun täällä vaaditaan, että jokainen yritys tekisi tällaisen energia äh, tilinpäätöksen tavallaan, mutta tällainen energiaudithan on jo kaikissa yrityksissä. Jokainen yritys haluaa säästää kaikilla mahdollisilla aloilla. Ja sen vuoksi tällaiset lainsäädännölliset aloitteet eivät ole hyvästä. Ne eivät ole hyviä ajatellen tulevaisuuden äh, säästöjä. Kiitokset. Annan tässä nyt vielä äh, herra Hertsinille puheenvuoron ja sitten otamme vielä yhden kysymyskierroksen. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia jäsenillä. Ensimmäiselle puhujalle vastauksena. Olette aivan oikeassa siinä, että otitte esille rakennukset, energiasäästöt ja vuoden 2020 jälkeen hän, meidän täytyy todella toimia, jos pyrimme tilanteeseen vuonna 2050, joka meillä on tavoitteena. Meidän täytyy siis todella nopeasti ryhtyä tekemään näitä remontteja vanhoissa rakennuksissa. Se on oleellista ja on ihan selvää, että se, että pyydetään ihmisiä remontoimaan rakennuksia, on tietysti hyvin vaikea. Se ei ole oikea vastaus ongelmaan, koska se ei ole sen tyyppinen demokraattinen prosessi, jossa olemme mukana, vaan millä tavalla ongelma pitäisi ratkaista. Meillä on jo tiettyjä vaatimuksia energiadirektiivissä, jossa puhutaan siitä, että kun kiinteistöjä remontoidaan, niin se täytyy tehdä korkealla tasolla, korkealla energiansäästötasolla. Ja näin ollen meidän täytyy varmistautua siitä, että kun kiinteistöjä sitten remontoidaan, niin saadaan se tulos, mikä halutaan. Mutta ongelmana on se, että miten voidaan nopeuttaa remontointiastetta niin ehdotuksemme tässä on se, että nopeutus aloitetaan julkisella sektorilla, jotta voidaan osoittaa, että nopeuttaminen on mahdollista, jotta osoitetaan, että taloudelliset hyödyt ovat olemassa ja että tuloksia saadaan. Ja näin ollen voidaan rakentaa energiapalveluyrityksille markkinoida, kuten myöskin sille pätevälle työntekijäkunnalle, joka hoitaa tämän työn. Uskon, että tämä ei ole riittävästi, jotta halutaan, jos halutaan päästä 2015 sille tasolle, joka meillä on määriteltynä, mutta se on ainakin tärkeä askel siihen suuntaan. Sen lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan kaltaisten maiden kokemukset ja Ranskan osoittavat sen, että kun energiasäästövelvoite on asetettu energiatarjontasektorille, niin se voidaan saada aikaiseksi, kun remontoidaan kiinteistöjä. Se on yksi lähestymistapa, mutta ei aina kaikkein eniten valittu. Ja edustaja Van Nistelrooykin viittasi tähän, koskee monivuotista rahoituskehitystä, joka on osa komission lähestymistapaa ja se löytyy tuolta komission tiedonannosta. Eli että suurempi osa rakennerahastoista ja kohesiorahastoista pitäisi suunnata energiatehokkuuteen varsinkin silloin, kun remontoidaan rakennuksia. Tästä tietysti keskustellaan sitten erillisen lainsäädäntöehdotuksen pohjalta. Girkillä vastauksena. Ei me tässä ehdota mitään sitovaa tavoitetta puolelle tai yllekään jäsenvaltiolle. Tässä sen sijaan ehdotetaan sitovia toimenpiteitä, jotka johtavat unionia kokonaisuutena niin, että se pääsee asettamansa tavoitteisiin – sen asettama tavoite on 20 prosentin vähennys energiakulutuksessa suhteessa suuntaukseen. Se on tavoite, mutta se ei merkitse sitä, että tuo kansainvälinen tavoite tulkitaan sellaisena, vaan pyydämme jokaista jäsenvaltiota hyväksymään sen ja ottamaan esille oman kansallisen tavoitteensa. Olen siis varma siitä, että Puolan viranomaiset ottaisivat huomioon tämän siinä vaiheessa, kun ne asettavat tavoitteensa. Mutta esittämässämme tekstissä emme rajoita tuota valinnanmahdollisuutta. Eli Puolan tulisi itsensä määritellä, mihin tuo taso asetetaan, ottaen huomioon, että kaikki nuo sitovat menettelyt joka tapauksessa madaltavat kulutusta suhteessa siihen, mitä se muuten olisi. Primäärienergia on tietysti tärkeä ja se koskee siis kaikkia niitä energialähteitä, joita talouteen tulee. Se mahdollistaa sen, että voidaan saada aikaiseksi säästöjä tehokkuudessa lämmöntuotannossa ja samalla mahdollistaa sen, että voidaan saada aikaiseksi säästöjä kotitalous- ja yrityspuolella. Siitä syystä mielestäni se on tärkeä tavoite. CCS taisi olla kolmas kysymyksenne. Me haluamme, että sitä kehitetään. Tiedämme, että se voi johtaa siihen, että energiakulutusta nostetaan. Mutta otamme sen huomioon tässä ehdotuksessamme. Emmekä pidä sitä sellaisena remontointina, joka johtaa siihen, että lämpövoimalaitokset pitää yhdistää. Van uskoakseni kysyi, mitä komissio tekee tämän ensimmäisen vaiheen aikana, joka johtaa näihin ehdotuksiin sitten sitovista tavoitteista. Kuten totesin, kuten totesin, jokainen jäsenvaltio asettaa kansalliset tavoitteensa ja näin ne tekevätkin 2030 alussa. Ja kuten totesitte, niin kansallinen suunnitelmakin otetaan käyttöön. Me ensinnäkin vain laskemme yhteen nämä kansalliset tavoitteet ja oletamme niiden olevan 20 prosenttia. Toiseksi katsomme kansallisia suunnitelmia nähdäksemme, osoittavatko, että ne ovat uskottavia. Eli että haluavatko jäsenvaltiot todella päästä 20 prosenttiin ja ottavatko ne käyttöön sellaisia menettelyitä, joiden avulla näin voidaan tehdä. Oletamme lopputuloksen olevan myönteinen. Kolmanneksi katsomme sitä, mitä on tapahtunut tämän hetken tilanteen ja arvioinnin välillä vuoteen 2014 mennessä. Esimerkiksi se, että on otettu käyttöön energiamerkintöjä ja ekodesign-merkintöjä lämmötuotannossa. Ja neljänneksi pohdimme sitä, mitä tämä direktiivi voi tuottaa lopputuloksena. Tämä on siis laajapohjainen analyysi ja näin teemme, aivan kuten Piperille vastasin aiemmin, teemme sen parempien mallintamisvälineiden avulla. Edustaja Weber kysyi älyverkoista. Mitä Tässä on puhuttu älyverkoista ja siitä, että pitää yhdistää nämä kaksi tässä on oletettu, että meillä on älykkäämpi energiajärjestelmä. Ja on todettu, että ne mittarit, joita jokaisella on kotonaan tai yrityksissään, mahdollistaa sen ja tuo mukaan tämän älykkyyden. Ja mahdollistaa sen, että ne laitteet, joita ihmisillä on kotona, voivat hyödyntää sitä verkossa olevaa älykkyyttä. Kaikki tämä riippuu tietysti siitä, että riippuu siitä, että älykkyys tulee voimaan verkoissa. Aivan sitä ehdotuksia osana infrastruktuuripakettia, joka esitellään lähiaikoina. En mielelläni nyt vastaa tähän kysymykseen sen kummemmin, vaan keskustelin siitä siinä yhteydessä. Tämä on mielestämme rinnakkaismenettely ja mm, me olemme riippuvaisia, sen, sen, riippuvu, sen onnistuminen on riippuvaista siitä, että tämä edellinen asia onnistuu. Lopuksi edustaja Brigina. Me emme yksityiskohtaisesti vaikutusanalyysissä tai ehdotuksissa liikennesektorin suhteen käsittele näitä mahdollisia säästöjä ja se johtuu siitä, että liikenteen ja kuljetuksen valkoinen kirja liikennevuoteen 2015 mennessä on rinnakkaistoimi, joka on tuomassa noin 65 miljoonan öljyekvivalenttitonnin säästöt. Ja senkin täytyy siis toimia, olen varma siitä, että tämän valiokunnan jäsenet ovat varmasti nyt sitten tarkkaavaisia ja katsovat, että näin tapahtuu. Mutta halusimme välttää kaksinkertaiset sääntelyt. Pyydämmekö yrityksiltä liikaa? Olemme aivan samaa mieltä kanssanne, että jos katsotaan koko tätä energiaa, niin teollisuus toimiala on tehnyt eniten ja sillä on vähiten ylimääräistä tehtävänään. Meidän arviointimme siinä, missä tämä potentiaali on, osoittaa, että kiinteistöissä, energian tarjonnassa, liikenteessä ja kuljetuksessa on paljon enemmän potentiaalia kuin teollisella puolella. Mutta näemme edelleen, että teollisuudellakin on jotakin käyttämätöntä potentiaalia. Yritykset, jotka ovat jo täyttäneet nämä säännökset, niillä ei ole mitään ylimääräistä tehtävää. Ja ne, jotka eivät ole tätä audittia tehneet, tarkastusta tehneet, vielä voivat tehdä jotakin parannuksia. En tiedä, mikä Jacksonin paradoksi on, valitaan. Danke sehr. Kollegin Thompson. Sitten kollega Thompson. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teidän esityksestänne. Energiatehokkuusdirektiivi on hyvin tärkeä asia ja toivon mukaan me saamme siitä aikaan sopimuksen Tanskan puheenjohtajakauden aikana keväällä 2012. Täällä on mainittu moneen kertaan, että nykyiset arviot osoittavat, että EU ei ole kykeneväinen saavuttamaan tavoitteitaan 2020 20 prosentilla energiankulutuksesta ja että tästä saavutetaan vain yksi kolmasosa. Tämä ei ole hyväksyttävää, kun me tiedämme, että energiatehokkuus on kaikkein halvin keino säästää rahaa eh, energian käytössä. Uskon, että olette oikeassa, kun olette tässä jalat maassa, koska eh, energiatehokkuus ja energian säästäminen ovat kaksi asiaa. Jos halutaan, että kulutusta vähennetään, niin meidän täytyy ottaa huomioon nämä molemmat asiat. Komission ehdotuksessa on paljon hienoja asioita, millä tavalla säästää energiaa, miten ohjailla loppukäyttäjiä ja miten ottaa mukaan PK-yritykset. En silti kuitenkaan täysin ymmärrä näitä sitovia tavoitteita. 9. maaliskuuta 2007 perjantai-aamuna Merkel sanoi, me olemme nyt päättäneet neuvostossa sitovista tavoitteesta uudistuvien direktiivissä. Ja miksi? Mikä oli argumentti? Hänen argumenttinsa oli se, että meidän täytyy antaa signaali teollisuudelle sen vuoksi, että teollisuus se ei tule investoimaan ilman sitovia tavoitteita. Ja me tiedämme kaikesta siitä kokemuksesta, mitä meillä Euroopan unionissa on, että kun meillä ei ole sitovia tavoitteita, kuten me näimme nyt tässä energiatehokkuusasiassa ja aikaisemmissa direktiiveissä, silloin ei täytetä näitä tavoitteita. Joten meidän täytyy antaa teollisuudelle signaali näistä äh, tavoitte- sitovista tavoitteista ja sen vuoksi energian säästämisen täytyy olla äh, pakollista. 2008 Tanskan konservatiivihallitus äh, sai tukea koko parlamentilta äärioikeistosta äärivasemmistoon. Ja he lähettivät kirjeen komissiolle sanoen, että meillä on Tanskasta sellainen kokemus, että viimeisen 30 vuoden aikana meidän BKT on noussut 30 prosentilla ja energian kulutus huomattavasti vähemmän, koska meillä on tietynlainen malli ja me voimme auttaa teitä tämän sitovan tavoitteen suhteen ja silloin tätä apua ei haluttu. Nyt meillä on täällä kokemuksia muista jäsenvaltioista. Meidän täytyy nyt käyttää tätä eurooppalaista lisäarvoa, koska varmasti löydämme paljon jäsenvaltioita ja paikallisia osaajia, jotka ovat asiantuntijoita energian säästämisessä – koska Euroopan lisäarvo on siinä, että me voimme vaihtaa kokemuksiamme. Teidän pitäisi käyttää näitä parhaita käytänteitä Euroopassa nimenomaan tässä työssä. Tärkeää on myös, jos me haluamme teollisuuden mukaan, niin Euroopan täytyy olla etunenässä energiateknologiassa. Sen vuoksi että energiasäästö tulee olemaan kaikkien mielissä tulevaisuudessa koko maailmassa. Ja lopuksi mielestäni on hyvin tärkeää, että teemme yhteistyötä aluepoliittisen aluerahaston kanssa ja kohesiorahaston kanssa, koska kuten romanialainen kollega sanoi, luonnollisesti pitää olla EU-rahoitusta uusille jäsenvaltioille, kaukaisille alueille, alueille, joiden kuuluukin saada rahaa aluerahastosta. Ja tämä täytyy olla mukana kirjallisena näissä tämän uuden aluerahaston säännöissä. Se on välttämätöntä. Kiitos. Danke. Ähm, vielleicht darf ich nur einen kleinen Nachschub liefern. Wenn, wenn die Frage der Erfahrung... Mitä tulee, me, mehän puhumme täällä tänään lähinnä vaikutusten arvioinnin kokemuksista. Ja jäsenvaltioiden kokemukset on mielestäni tässä hyvin mielenkiintoinen kysymys. Ja mielestäni olisi hyvä, että me saisimme jonkinnäköisen listauksen siitä, minkälaisia kokemuksia milläkin jäsenvaltiolla on mistäkin asiasta. Sitä kautta me voisimme myös nähdä sen, että mitä hyviä kokemuksia, huonoja kokemuksia on ja millä välineillä. Se olisi mielestäni hyvin tärkeä väline meille jatkossa. Ja sitten äh, kollega Piiper. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Ikävä kyllä te ette ihan täysin vastanneet minun kysymyksiini, joten äh, tässä hieman lisä täydentäviä kysymyksiä. Ensinnäkin se, mitä kollegat Girek ja Preshina ja muut täällä ottivat esiin, mielestäni te ette vastanneet niihinkään täysin. Te äh, puhutte vastauksissanne energian säästämisestä ja energiatehokkuudesta tavallaan samoina asioina. Te ette tee niissä mitään eroa ja sama tavoite 1,5 prosenttia. Tässä on kysymys sitovasta tavoitteesta kaikille, eli kysymys on pakosta. Ja se, mitä kollegat täällä aikaisemminkin sanoi, haluaisin sanoa, että mielestäni tämä on aika mielikuvituksetonta. Missä näkyisi sitten se, että voidaan ottaa oppia näiltä hyviltä jäsenvaltioilta niin, että siirtäisimme hyviä käytänteitä, osaamista, tietotaitoa, asiantuntijoiden vaihtamista? Vai vain sitä, että 1,5 prosenttia pitää leikata ja that's it? Mielestäni tämä ei ole kovinkaan luovaa. Meillä on paljon eurooppalaista synergiaa, kun toimimme yhdessä. Ja oli tämä sitten, minusta tämä pitäisi olla direktiivi, jonka avulla me voisimme tehdä paljon enemmän. Ette e, ikävä kyllä oikein vastanneet tähän Primes-malliinkaan, koska se mitä minä nyt ymmärsin teidän vastauksestanne oli se, että tämä nyt on suurin piirtein ja tätä vielä parannetaan, mutta että tämä nyt on lähtökohta. Ja sitten te sanoitte, että Selvä. Otetaan jokaisesta jäsenvaltiosta niiden tilanne ja sanotaan, että sinun nykyisestä tilanteestasi sinun täytyy parantaa ylöspäin 1,5 prosenttia. Eli äh, silloin rangaistaan niitä, jotka ovat jo menestyksekkäitä ja korkealla. Eli tässä ei ole minkäännäköistä ajatusta siitä, millä tavalla tuota, näitä parhaalta maalta voitaisiin järjestää tietotaidon siirtoa tänne alemmas. Ei, vaan te pidätte lähtökohtana 1,5 prosenttia jokaisella tasolla. Olen pahoillani, mutta minusta tämä on todella äh, mielikuvituksetonta ja Euroopalla olisi paljon enemmän potentiaalia tässä. Sitten viittaan tässä maihin, joilla on paljon uudistuvaa energiaa, kuten Skandinavian maat ja Itävallat, Itävalta. Pakotetaanko nekin 1,5 prosentin leikkauksiin? Eli myös uudistuvia pitäisi leikata 1,5 prosentilla. Ja sitten vielä lopuksi kysymys, joka liittyy lähipäätösperiaatteeseen. Minä olen tässä hieman opiskellut äh, maantietoa ja, ja aluesuunnittelua ja, ja, ja maankäyttöä, kaupunkisuunnittelua. Nämä ovat asioita, jotka ovat kansallisia asioita. Ja nyt teillä on lämmön ja sähkön yhteistuotantosuunnitelmia, joka puuttuisi hyvin pitkälti alueiden päätöksentekoon, koska silloin ei voida enää suunnitella mitään teollisuuksia ilman, äh, että huomioidaan näitä komission äh, päätöksiä. Eli 194 ei enää sovi äh, oikeusperustaksi. Onko teillä jotain muuta oikeusperustaa, jolla te voisitte perustella tämän puuttumisen alueiden oikeuksiin maan käytön suunnittelussa? Sitten vielä lopuksi, kun on kysymys näistä kustannuksista, mitä syntyy julkisille rakennuksille, niiden remontoimisesta ja niin. Oletteko te huomioineet myös sen, että kun te velvoitatte kunnat äh, ostamaan esimerkiksi äh, energian äh, säästölaitteita, että joissain nämä aiheuttavat suurempia kustannuksia – Eli esimerkiksi että ostetaan printeri, energiasäästävä printeri, joka käyttää paljon enemmän sitten taas mustekasetteja kuin joku muu. Joten oletteko te miettineet näitä tällaisia kustannuksia, kun te puhutte siitä, että tämä ei ole ollenkaan paha asia julkiselle sektorille? Onko nämä kustannukset jotenkin laskettu kuitenkin mukaan? Kiitos. Jordan Sisli. Ja sitten kollega Jordan Sisli. Thank you very much. Kiitoksia. On varmaan aika vaikea nähdä tänne kauas oikealle sieltä teidän puoleltanne, hyvä puheenjohtaja. Zavezane. Eh, niin, tämä 1,5 prosenttia eh, pakkosäästöä vuosittain eh, Tämähän koskee kuluttajia, kotitalouksia, yrityksiä ja kaikkia. Te itse sanoitte, että tietyt jäsenvaltiot, niillä on suurempi kapasiteetti tähän. Ja että joissain maissa on jo olemassa näiden, nämä säästötoimet, mutta sitten on maita, joissa kapasiteetti on paljon pienempää ja jossa on paljon vaikeampaa ottaa käyttöön näitä säästötoimia. Minua kiinnostaisikin nyt tietää se, että miten vastaatte tähän kysymykseen. Onko komissiolla mitään muita mahdollisuuksia energiansäästöön? Oletteko te miettineet muita mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisten finanssi- suunnitelmien käyttöönottoa. Ainakaan en löytänyt tällaista. Sitten toinen kysymys. Jokainen lainsäädännöllinen velvollisuus vaatii luonnollisesti myös taloudellisia panostuksia. Millä tavalla komission mielestä sitten otetaan huomioon nämä taloudelliset vaikutukset ja niiden vaikutukset muihin ohjelmiin ja niiden rahoittamisiin ohjelmiin, jotka ovat jo käynnissä näissä jäsenvaltioissa. Kolmanneksi, tuleeko kaikkien vuosittain energia, siis eri energiayritysten, tuleeko heidän tavallaan auttaa asiakkaitaan auttaa auttaa heitä säästämään ja miten tässä otetaan mukaan myös ETS? Toivon mukaan saan vastauksen näihin kysymyksiin. Danke, Claude Turmes. Kiitokset sitten Claude Tyrmes. Ähm, ich wollte nochmal äh, nachhaken. Äh, es wird jetzt oft das täällä nyt on usein puhuttu esimerkiksi rankaisemisesta. Äh, Minun mielestäni tässä direktiivissä on kysymys meidän energiariippuvuutemme vähentämisestä. Tässä on kysymys energiatuottavuuden parantamisesta ja meidän eurooppalaisten yritystemme innovaatiokyvyn vahvistamisesta. Herra Weber otti esiin hyvin tärkeän asian, nimittäin tämän globaalin kilpailukyvyn ja huipputeknologian tällä alalla. Onko komissio miettinyt näitä näkökulmia? Millä tavalla tätä direktiiviä voitaisiin käyttää innovaatioon? Oletteko te analysoineet sitä ajatusta? Koska minä pelkään sitä, että täällä Euroopassa me jämähdämme paikoillemme ja se on todellinen vaara talouskriisin aikana. Aloilla, jossa me olemme pitkään olleet eh, ihan eh, maailman kärjessä. Olemme ohittaneet Kiinan, Japanin ja muut. Mutta mitä siellä nyt tapahtuu? Ajatakaa esimerkiksi Japania ja Fukushimaa ja miten siellä nyt siirrytään vihreään energiaan enemmän ja enemmän. Miten te olette näitä näkökulmia ottaneet huomioon? Ja sitten eh, edustaja Hall. Kiitos. Haluaisin saada täsmennyksiä tästä mallinnuskysymyksestä Tiedän, että on aina ollut hankalaa ja monimutkaista saada selville lopullinen energiankulutus ja oli huolenaiheita siitä, että nämä mallit ovat monimutkaisia eivätkä kattaisi kaikkea ja tästä syystä tehtiin päätös, jonka mukaan täytyy vaan päättää, mikä on se käytettävän energian määrä. Ja minun kannaltani tämä on suht selvää, eli 1474 öljyekvivalenttitonnia. Tämä on se tavoite Euroopalle vuodelle 2020 mennessä, jos me haluamme olla energiatehokas, emmekä halua käyttää riikaa varoja infrastruktuureihin. Mutta komissiohan on ei ole koskaan pystynyt päättelemään sitä, kuinka paljon Eurooppa ja eri jäsenvaltiot käyttävät energiaa. Eli koska näin on pystytty tekemään, niin miksi sitten olisi niin hankalaa saada tilastotietoja, joka vastaisi tätä alle 20 prosentin määrää? Minun mielestäni tässä hieman hämärretään suht yksinkertaista asiaa. Kollega Thompson. Uh, sometimes when we discuss Joskus, äh, kiitos. Joskus kun me puhumme energiatehokkuudesta, vaikuttaa hieman siltä minusta, kuin äh, me monimutkaistaisimme energiatehokkuutta ja teemme sitä paljon kalliimpaa kuin mitä se on. Minusta meidän pitäisi katsoa myös äh, näitä helppoja etuja. Jos meillä olisi täällä parlamentissa energiatehokkuusasiantuntija, jos hän äh, päivän täällä katselisi, millä tavalla me äh, hoitaisimme paremmin tätä meidän kamalaa ilmastointijärjestelmää, niin se säästäisi meille 10 prosenttia välittömästi. Eli vain yksi henkilö, jolla on kynä ja paperia, äh, pystyisi hoitamaan tämän. Minä muistan itse lapsuudestani, meillä oli patterit, mutta ei termostaatteja. Me emme kyenneet säätelemään lämpöä. Mutta sitten yhtäkkiä perheet kykenivät äh, katsomaan, kuinka paljon energiaa he käyttävät. Ja sitä kautta he vähensivät energian käyttöönsä. Jos äh, Varsovassa tehtäisiin samalla lailla, niin tekin voisitte säästää paljon rahaa käyttämällä termostaatteja. Kysymykseni kuuluu, eskomarkkinat. Mielestäni on hienoa, että tällainen energiasäästöyritys menee vaikkapa sairaalaan ja sanoo, että me voimme tarjota teille 30 prosentin energiasäästöjä. Te maksatte meille ja mikäli te ette ole tienanneet näitä rahoja takaisin kahden vuoden sisällä, saatte rahanne takaisin. Tällä tavalla tavallaan osoitetaan, että voitte tehdä sen myös mahdollisesti ilmaiseksi. Joten jos me saisimme enemmän tällaisia esimerkkejä näistä markkinoista, eskomarkkinoista, niin se näyttäisi, mistä on kysymys. Kollega van Nistelrooy. Hyvä puheenjohtaja, vielä vähän tästä näistä kannustavista menettelyistä. Minun mielestäni on ollut erittäin harmi, että Euroopan komissio on vienyt eteenpäin tätä alueellisia rahastoja ja yhteistä hallintoa, mutta tästä ei ole laajennettu. Minusta meidän tulisi pyrkiä poispäin tästä tukimenettelystä. Annetaan vain rahaa noin vain. Ja että pitkällä aikavälillä se saattaa aiheuttaa tällaista riskialtista toimintaa, kuten vaikkapa sairaaloiden kohdalla, kuten tässä juuri puhuttiin ja meidän pitäisi kehittää innovatiivisia menettelyitä. Jos näin ei tehdä, niin silloin tämä ajatus on jo kuolleena syntynyt. Jos asian ei siis paranta muulla tavalla. Olen kuullut äh, aivan liian vähän tästä lähestymistavasta. Ja olen pohtinut sitä, että tulisin esittelijäksi uuteen asetukseen, joka koskee rakennerahastoja – ja pohdin sitä, että mm, jos tämä inventaario toimii ja se otetaan käyttöön. Mutta vaikuttaa siltä, että meillä on nyt väärät välineet käytössä. Näin meidän tulisi tehdä. Meidän täytyisi paljon enemmän mm, toimia vastuullisesti ja silloin katso sitä, mitä jäsenvaltio tekee, mitä unioni tekee omalta puoleltaan. Lähiaikoina siis haluaisin, että tätä käsiteltäisiin enemmän. Kollega Henänen. Kolle Vähänen. Merci, monsieur le président. Très rapidement. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin nopeasti. Keskustelu hieman hämmentää minua. Ranskassa sanotaan että tässä mennään merta enemmän pidemmälle kalaan. En oikeastaan näe, että milloin me päämäärään pääsemme, koska jos me emme ryhdy paljon kannustavampiin toimiin, niin me emme saavuta yhtään mitään. Mistä tässä on kysymys? Energian hinta on täysin järjetön. Ja sillä on kustannuksia näille tuotantoyksiköille ja kuluttajille. Ja jos me emme ole tietoisia siitä, että tietyt Euroopan kansalaiset eivät edes viime talvena pystyneet lämmittämään talojaan, koska energian hinta on niin korkea, niin silloin me emme ole asioiden tasalla. Voisin antaa yhden ainoan esimerkin, jotta emme hukuta tätä keskustelua. Sosiaalinen asuminen, usein puhutaan julkisrakennuksista. No silloin kun julkisrakennuksista puhutaan, niin silloin sosiaalinen asuminen ei ole mukaan luettuna. Ja sosiaaliseen, sosiaalisiin asuntoihin nimenomaan asutetaan ihmisiä, joiden tulotaso on kaikista alhaisin. No tietenkin säästöjä voidaan saada aikaan, jos äh, laitetaan uusi boileri, joka kuluttaa 20 prosenttia vähemmän kaasua, mutta jos kaikkia rakennuksia ei tällä tavalla kohdeta, jos eristystä ei paranneta, jos ikkunoita ei vaihdeta, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Me tarvitsemme apua, jotta me voimme konkreettisesti auttaa näiden todellisten säästöjen aikaansaamisessa, koska me emme ole tavallisilla markkinoilla, jossa kaasua ostamalla luodaan rahaa, vaan saadaan todellisia säästöjä aikaan josta saadaan sitten etuja sekä sosiaalisissa asunnoissa asuville, vaan myöskin niille käyttäjille, tavallisille käyttäjille, jotka ovat köyhiä ja joiden sähkölasku äh, pienenee. No ei se häntä rikastuta, mutta hän kuitenkin pystyisi hieman äh, paremmin elämään ja voisi käyttää sitten enemmän rahaa esimerkiksi elintarvikkeisiin. On täysin välttämätöntä, että komissio kuulee tämän viestin tiettyjen varojen uudelleen suuntaamisesta, jotta saataisiin aikaan kannustimia Euroopan parlamentin jäsenet voivat keskustella ja neuvotella komission kanssa sitten myöhemmin siitä, jos kaikki eivät sitten näihin kannusteisiin vastaa. Silloin ehkä joudutaan pakkotoimenpiteisiin, koska jos ihmiset eivät halua saada sääntöjä aikaan, niin silloin me emme saa mitään aikaan eurooppalaisella tasolla. Kiitokset. Nyt äh, meillä ei ole enempää kysyjiä täällä ja ehkäpä minä puheenjohtajanakin saan vielä esittää muutaman asian, mitä tulee näihin vaikutusten arviointeihin. Minkä vuoksi komissio lähtee olettamaan, että sähkön käyttö nousee 6 prosentilla, mikäli ei ryhdytä uusiin toimiin. Tämä sanotaan sivulla yhdeksän, vaikkakin muuten olisi arvioitu, että se olisi 25 prosenttia. Tarkoittaako tämä sitä, että päästökauppa ei tuo mitään mukanaan vai eikö sitä ole otettu huomioon? Sitten jäsenvaltioiden eroavaisuudet on myös otettu täällä esiin, joten en siihen enää palaa. Vaikutuksissa sanotaan tässä Saksa, Tanska, Italia ja muutama muu maa, että siellä on tällaisia säästövelvoitteita. Millä tavalla nämä jäsenvaltiot sitten suhtautuvat muihin jäsenvaltioihin? Onko konkreettisia lukuja? Onko tämän järjestelmän ver- vertailukelpoisuutta tutkittu? Tai kysymys interaktiosta päästökauppajärjestelmän ja uuden energiatehokkuuden välillä. Te puhutte siitä, että tässä on tiettyä yhteisvaikutusta, mutta ette sano minkälaista. Ja eikö olisi järkevää, että, että tällainen kaikki kerättäisiin yhden eh, välineen alle ja että eh, päästöt olisivat keskiössä. Kollega Hennan puhui tällä näissä myös energiasäästövelvoitteiden sosiaalisista vaikutteista. Te sanotte täällä, että useimmissa tapauksissa energian sivukustannukset vähenevät. Ja mitenkä energiasaneeraus vaikuttaa Ja monet jäsenvaltiot pelkäävät myös sitä, että äh, energiasaneraus johtaa äh, vuokrien nousuun ja sitten, että muihin äh, remontointitarpeisiin ei enää löydykään rahaa. Se on myös tärkeä asia. Onko se otettu huomioon? Ja sitten vielä lopuksi. Kollega Weber puhui täällä näistä älykkäistä mittareista. Miten komissio aikoo valvoa älykkään mittarin velvoitetta kuluttajille? Eli missä, mikä tämän mittarin hyöty on ja millä tavalla tämä mittari, mistä se lähtee liikkeelle? No, täällä on ehkäpä vielä paljon muitakin kysymyksiä, mutta kysymys on siitä, että meidän täytyy myös selvittää nämä yksityiskohdat. Edustaja Piiper pyysi vielä puheenvuoroa, hän saa vielä puheenvuoron ja sitten sen jälkeen teillä on mahdollisuus vastata, mikäli se on mahdollista. Monet kollegat äh, ovat täällä viitanneet rakennerahastoihin, joita voitaisiin hyödyntää paremmin niin, että energiatehokkuustavoitteet saavutettaisiin. Hyvät kollegat, mitä tehdään sitten alueella, jossa on suuret äh, kasvu- odotukset, jotka haluaisivat käyttää rakennerahastoja, jossa, joka haluaa alue, jossa haluttaisiin investoida esimerkiksi uuteen teknologiaan, jossa pitäisi investoida laajakaistoihin – maanteihin ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta samanaikaisesti kun äh, kuitenkin äh, on nämä tietyt kasvuodotukset, niin tämä alue he joutuvat äh, leikkaamaan 1,5 prosenttia joka vuosi energian Eli minkälaisia näkökulmia tai näkymiä tällaisella alueella sitten on? Eli siis minusta rakennerahastoissa pitäisi mieluummin rahoittaa esimerkiksi uusia teknologioita. Koska millä tavalla tämä vaikuttaa nyt alueiden kehitykseen? Toki energiatehokkuus on tärkeä asia, mutta tämä, että 20 prosenttia rahastosta menisi vain tähän, minusta se olisi ampu, oman jalan ampumista. No niin, ehkäpä yritätte vastata tähän nyt. Thank you again. Um... Kiitos taas. Rouva Thompson mainitsi sen, että Tanska jäsenmaana on tukenut sitovaa tavoitetta ja kysyi, miksi me emme toimineet samoin. Tanska oli ainoa jäsenmaa, joka tuki sitovia tavoitteita. Ja jos nyt jätetään syrjään tämä keskustelu tämän taikka tuon lähestymistavan edusta ja haitoista, niin me saimme eh, hyvin selvän merkin, yhtä selvän merkin kun saimme parlamentilta yhteen suuntaan, niin täysin päinvastaisen merkin saimme toiseen suuntaan neuvostolta. Ja tässä, tästä syystä me puhuimme ensivaiheessa sitovista toimista ja tämän tulisi saattaa meidät tuolle 20 prosentin uralle ja jos se ei toimi, niin sitten ryhdytään puhumaan sitovista tavoitteista. Sitten se, että me olisimme ensimmäisenä liikkeellä energiateknologioissa, me olemme samaa mieltä siitä, että tähän tulisi pyrkiä. Te piditte tätä hyötynä, jota saadaan tavoitteiden kanssa, kautta, mutta on myöskin muita keinoja, esimerkiksi energiamerkinnät ja suunnittelu kun omaksutaan kunnianhimoisia vähimmäisvaatimuksia ja sitten vielä korkeammat, kunnianhimoisemmat eh, suorituskykyluokat koska me olemme yksi maailman johtavista talouksista täällä, niin jopa kiinalaiset tulevat meille esittämään näistä kysymyksiä. Teknologiset kehitykset luovat mahdollisuuksia eurooppalaiselle teollisuudelle, ehkä me olemme tietoisia siitä, että tähän täytyy pyrkiä. Sitten monivuotiset rahoituskehykset, josta te ja monet muutkin puhuivat. On liian aikaista ennakoida komission ehdotusta, koska ehdotus on tulossa ensi kuussa, mutta jo tämä tiedote kesäkuulta antaa ymmärtää, että aivan kuten herra Piiperkin tässä sanoi, niin meidän mielestämme uusiutuvilla ja energiatehokkuudella on tärkeä rooli. Eli meidän tarkoituksenamme on tehdä ehdotus, joka menee tähän suuntaan ja keskustelu osoittaa siihen suuntaan, että tästä tullaan keskustelemaan parlamentissakin hyvin monella eri taholla. Herra Pieper kysyi sitten, miksi ei oteta opiksi hyvistä käytännöistä jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeä kysymys, koska Yksi syy siihen, miksi energiatehokkuusasiat eivät toteudu, on se, että ne ovat monimutkaisia. Niihin kuuluu teknologia ymmärtämystä ja me tuemme tätä Intelligent Energy for Europe-ohjelman kautta. Me yritämme saada eri ihmiset eri jäsenvaltioissa työstämään eri ongelmia ja me jatkamme tällä tiellä. Tämä on tärkeää voitte olla vakuuttuneita sen suhteen, että saksalaisilla asiantuntijoilla ei ole pienin rooli näissä prosesseissa. Me mahdollistamme sen, että eri alojen johtajat voivat jakaa tätä asiantuntemustaan. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämä on tärkeä energiatehokkuuspolitiikassa. Se ei vaan kuulu tähän juridiseen ehdotukseen. Puolestatoista prosentista vielä Siis tässä ei puhuta puolentoista prosentin leikkauksesta. Tässä viittaan myöskin siihen, josta Rova Sisel puhui. Siis me emme vaadi puolentoista prosentin leikkausta kulutuksessa vuosittain. Me ehdotamme, että että vaaditaan energian tuottajilta sitä, että ne osoittavat tehneensä asioita, jotka säästävät sellaisen määrän energiaa, joka vastaa puolentoista, prosentin määrää edellisvuoden myynnistä. Eli jos joku firma on myynyt sata vuonna yksi, niin sitten vuonna kaksi sen täytyy osoittaa, että se on esimerkiksi uusinut ikkunoita tai boilereita, joka niin paljon, että sillä saadaan puolentoista prosentin säästö aikaan. Jos talous kasvaa tällä alueella, niin saattaa olla, että kasvu onkin tasolla yksi nolla kaksi eikä esimerkiksi 1.03. Eli jos ei olisi säästötoimia toteutettu, niin olisi saavutettu eri taso. Tietenkin voidaan keskustella, mitä hyötyjä tällä, tällaisella lähestymistavalla on, mutta sen voin vain sanoa, että tässä ei vaadita leikkauksia joka vuosi. Ne maat, joilla on paljon uusiutuvaa energiaa, tulisiko niiden säästää? Mainitsitte Itävallan ja skandinaaviset maat. Meidän mielestämme kyllä. Biomassa on se, jota siellä käytetään ja hyvin, niin se on kuitenkin hupeneva energiavara. Meidän täytyisi käyttää enemmän biomassaa päästäksemme tavoitteisiin ja meidän tulisi vaatia tehokkaita biomassapolttimia. Eli vastauksemme on kyllä se ei ole poikkeus tästä energiatehokkuusvaatimuksesta. Subsidiariteettikysymys. Tämä ehdotus, sen oikeusperusta on artikla 194 sopimuksissa. Se on uusi energia-artikla. Sen tavoite on energiatavoite meidän juridisen arviomme mukaan on täysin oikein, että energiatavoite saavutetaan käyttämällä eri välineitä. Ja todellakin yksi keino, ei suinkaan tärkein, mutta yksi keino on tietyt vaatimukset, jotka liittyvät maankäyttöön. Meidän juridinen yksikkömme ei näe mitään ongelmaa siinä, että tämä on osa yleistä energiaehdotusta tämän artiklan 194 mukaisesti. Jos tavoitteena jos tämä olisi puhtaasti ympäristöllinen ehdotus ja jos sitä olisi tehty käyttämällä hyväksi artiklaa 192, niin se, että siellä puhutaan maankäytöstä ja aluesuunnittelusta, joka vaatii yksimielisyyttä, koska tätä näin artiklassa 192 sanotaan, mutta tämä ei ole ympäristöehdotus, vaan energiaehdotus. Ja meidän tulisi aivan oikein käyttää näitä uusia energiatoimivaltuuksia, joita meillä on. Ja tästä syystä tämä ongelma, sitä ei tule syntymään. Me voimme keskustella tästä yksityiskohtaisemminkin, mutta me olemme tarkastelleet tätä. Ja meille tämä arvio kyllä kelpaa. Sitten nämä lisäkysymykset kustannukset julkiselle sektorille. On hyvin tärkeää mainita se, että tässä puhutaan pienemmistä kustannuksista, jos näitä laitteita hankitaan. Eli jos hankkii kalleimman, mutta tehokkaamman ja paremman printerin, niin silloin se käyttää joka päivä, joka viikko, joka vuosi vähemmän energiaa. Toisin sanoen julkishallinnolle koituva kokonaiskustannus pienenee. Ongelma julkisissa hankinnoissa on se, että hyvin usein päätös, joka tehdään, se perustuu yksin omaan hintaan. Siis sitten valitaan se halvin markkinoilla oleva laite, ei tarkastella kustannuksia koko laitteen elinkaaren ajalta. Eli me pyydämmekin nyt sitten julkishallintoa ottamaan tämän elinkaarikustannuksen huomioon ja tekemään kustannustehokkaita päätöksiä. Sitten Jordan Sisel esitti kysymyksen siitä, onko meillä vaihtoehtoja tälle puolelletoista prosentille. Te olette... No niin, ehkä sanon mitä minulla on, vai haluatteko? Obligation schemes. Yeah, indeed, indeed. Siis vaihtoehtoja näille ö, velvoitejärjestelyille. Um. Niin, kuten herra Turme sanoi, artikla 6 sen kohta 9, sieltä löytyy liikkuma tilaa jäsenvaltioille ja niiden vaihtoehtoisille lähestymistavoille. Se keskustelu, jota neuvostossa käydään, se voi johtaa ehdotuksiin neuvostossa siihen suuntaan, että tähän lisätään yksityiskohtia. Keskustelu parlamentissakin saattaa johtaa siihen, että tähän lisätään yksityiskohtia. Eli saattaa käydä niin, että jäsenvaltiot, jotka haluavat käyttää hyväkseen artiklaa 6.9, haluavat nähdä parempia selityksiä ja täsmennyksiä siitä, mitä siinä vaaditaan me neuvostossa sanomme teille parlamentin jäseninä, että me olemme valmiita antamaan teknisiä kommentteja, jos tähän ehdotuksia on tulossa. Puututaanko vaikutusarvioinnissa energiasäästöjen kustannuksiin, mukaan lukien hallinnolliset kustannukset ja niin edelleen? Kyllä vaikutus muiden ohjelmien rahoitukseen. Kuten sanoin, niin keskipitkän aikavälin tavoite on se, että näille projekteille olisi käytössä enemmän rahaa, ei vähemmän. Ja tämä onkin yksi mm, syy tässä taustalla. Tässä on ongelmana se, että on paljonkin asioita, joita on järkevä tehdä ja joita kuitenkaan ihmiset eivät tällä hetkellä tee. Ensinnäkin me kaikki rakennuksissa asuvina henkilöinä tiedämme, että me emme kiinnitä niihin huomiota, me emme välttämättä ymmärrä niitä tai sen takia, että alkuinvestointi olisi niin korkea. Eli nämä ehdotukset, jotka liittyvät rahoitukseen, niissä on kysymys siitä, että pyritään hankkiutumaan eroon näistä ongelmista. Emme yritä saada ihmisiä tekemään asioita, joilla, joissa ei ole järkeä, vaan mahdollistetaan heille se, että he voivat tehdä järkeviä asioita. Onko tämä johdonmukainen äh, ETSn kanssa? No, meidän mielestämme tämä on sellainen asia, jonka vaikutuksia täytyy jatkuvasti arvioida suhteessa ETSään, ja näin aiomme toimia me emme näe mitään epäjohdonmukaisuutta tässä, vaan ne ovat toisiaan täydentäviä. Herra Turmes kysyi vaikutuksia innovaatioon. No se on otettu rajallisesti huomioon vaikutusarvioinnissa. Se mallintaminen, jota me käytimme siellä, tunnustetaan se, että kun kasvatetaan markkinoita tietyille tuotteille, niin silloin kustannukset äh, alenevat mutta tämä ei ole kovinkaan sofistikoitunut tuote tuotteelta lähestymistapa. Siellä on tiettyjä hyötyjä, joita ei meidän arviossamme määrällisesti oteta huomioon. Rouva Hall impliseettisesti kysyi, onko meillä tämä 1474 öljy ekvivalenttitonnin tavoite vuodelle 2020, miksi niitä ei voitaisi sitten muuttaa yksittäiseksi tavoitteeksi jokaiselle jäsenvaltiolle? Päätös kahden vaiheen lähestymistavasta sen taustalta ei löydy teknistä ongelmaa, vaan se vastaa siihen tapaan, joka komission mielestä on oikea tapa edetä tässä asiassa. Mutta meillä on kaikenlaisia sääntöjä, joita voitaisiin käyttää, jotta tämä 1474 jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken. On myöskin monenlaista erilaista kritiikkiä, joita näihin sääntöisiin voitaisiin kohdentaa liittyen siihen, miten ne ottavat huomioon potentiaalin, varhaiset toimet, saarialueet, miten ne otetaan huomioon. Jos tällainen ehdotus olisi tehty, niin sitä ei olisi voitu yhdessä yössä tehdä. Rouva Thompson. No vastauksestani Jordan Siselille kuulitte jo, että olen samaa mieltä kanssanne siitä, että on paljonkin asioita, joita voisimme tehdä. Eli ne asiat, jotka, jos, joissa energiasäästöt olisivat huomattavat, jotka eivät maksaisi edes paljon rahaa. Kyllä me tutkimme eskomarkkinoita. Voin lähettää teille tästä aineistoa. Hyvät käytännöt, joita olemme löytäneet, suuri osa niistä tulee Saksasta, mutta myös Tanskasta, ja ne täytyy saada laajempaan käyttöön. Sitten lopuksi, no ei ihan lopuksi, mutta herra Van Nistelrooy, me olemme turhautuksestanne samaa mieltä näissä äh, rakennerahastoissa on ollut äh, varauma äh, energiatehokkuudelle, mutta sitä ei ole otettu huomioon käyttöön sen takia, että tämä otettiin välitarkastuksen yhteydessä. Eli en olisi niin pessimistinen, että sanoisin, että rakennerahastojen lähestymistapa on täysin väärä mutta olemme kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän täytyy hakea hieman sofistikoituneimpia äh, lähestymistapoja me olemme lähteneet tässä jo pienessä mittakaavassa liikkeelle. Esimerkiksi meillä on uusi energiatehokkuusrahasto, joka tekee yhteistyötä pankkien kanssa, jotta pankit paremmin ymmärtäisivät energiatehokkuusmarkkinat. Myöskin eh, Elena-projektin yhteydessä me toimimme näin. Siinä tehdään yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa, jotta pankit ymmärtäisivät nämä energiatehokkuusprojektit paremmin. Tämän tyyppisiä ajatuksia on tulossa rakennerahastojen kautta ja toivon mukaan mukaan jäsenvaltiot haluavat lähteä tähän mukaan. Tämä on hyvin tärkeä osa-alue. Sitten herra Hanan puhui vaikutuksista kotitalouksiin ja sosiaaliseen asumiseen. No, kuten tiedätte, se kuuluu näihin artikla 4 velvoitteisiin, jossa puhutaan kolmen prosentin kunnostustoimista rakennuksiin. No, tässä rajana on 254 rakennukset, eli kerrostalot eivät tule huomioon. Mutta tämä liittyy myöskin siihen, josta herra, herra Piipper puhui. Eli kustannukset vuokralaisille. No, käyn nyt tässä nämä muistinpanoni läpi, etten tee virheitä me näemme selkeitä hyötyjä niillekin henkilöille, jotka asuvat näissä sosiaalisesti tuetuissa asunnoissa, olivatpa ne ongelmat siellä mitä olivat kuitenkin tähän liittyy kysymys siitä, miten varmistetaan se, että nämä energiasäästökustannukset eivät sitten ole jotta, etteivät ne mene näiden köyhimpien kontolle. Energian tuottaja omasta varoistaan antaa tukia energiatehokkuuteen, mutta ei kuitenkaan kustanna koko remonttia ihmiset, joilla on jonkin verran säästöjä, voivat eh, toteuttaa asioita, jotka pitkällä aikavälillä saavat säästöjä aikaan, mutta ihmiset, joilla ei ole pääomaa, niin heidän on hyvin vaikea eh, lähteä mukaan tällaisiin toimiin, joista olisi eh, hyötyjä. Toisin sanoen meidän mielestämme on tärkeää, että tehdään jäsenvaltioille mahdolliseksi se, että näitä järjestelmiä hallinnoidaan niin, että nämä hyödyt koituvat myöskin köyhimpien kotitalouksien hyväksi, eikä ainoastaan keskituloisten hyväksi. Ja tämä liittyy myöskin monivuotisiin rahoituskehyksiin. Ja sitten herra Roil, kokemus on osoittanut, että ETS, vaikka siitä onkin ollut paljon hyötyä, niin se ei ole kuitenkaan saanut aikaan sitä, että olisi saavutettu fossiilisissa polttoaineissa parempaa tehokkuutta aikaiseksi. Eli tulokset eivät ole olleet yhtä hyvät kuin mitä odotimme e, toisin sanoen, että ryhdyttäisiin esimerkiksi kaasun poltossa käyttämään tehokkainta mahdollista teknologiaa hyväksi. Me mietiskelemme sitä, käykö näinkin myöskin kolmannessa ETSn vaiheessa jossa tulosten tulisi olla tehokkaampia, mutta jos näin ei käy, niin sitten me ehdotamme, että me teemme aivan erityisiä tehokkuusvaatimuksia tälle sektorille. Eli voi olla, että ETS ehkä jo oh, saa enemmän hyötyä irti kuin mitä arviot osoittavat, mutta todistusaineisto tähän saakka ei ole niin lupaavaa kuin mitä odotimme. Myöskin Tanska, Ranska, Iso-Britannia, Flanderia, Italia, niillä on suuria eroja keskenään ja Ford viittasi tähän jo aikaisemmin tässä keskustelussa – ne kaikki saavat parhaillaan säästöjä aikaan. Sieltä löytyy myöskin yhtäläisyyksiä, vaikkakin tietyt eh, järjestelmät mahdollistavat yrityksille sen, että ne eivät saa säästöjä ainoastaan omilta eh, asiakkailta, vaan myöskin muiden asiakkailta, mutta todellisuudessa kuitenkin suurin osa säästöistä tulee yrityksen omilta asiakkailta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jonkinlaista potentiaalia löytyy tästä yhteydestä energiantuottajan ja asiakkaan välillä. Mutta erotkin todellakin ovat suuria. Me voimme lähettää teidän avustajallenne tietoa näistä järjestelmistä. Mainistin jo nämä sosiaaliset seuraukset, joita näillä energiavaatimuksilla on. Ne täytyy muotoilla niin, että nämä yhteiskunnalliset seuraukset ovat mahdollisimman pieniä. Ison-Britannian järjestelmä on hyvä esimerkki tästä. Ja sitten sosiaalinen asuminen, niin mitä tapahtuisi No, tämä liittyy kysymykseen siitä, miten nämä kustannukset ja hyödyt omistajan ja vuokralaisten välillä jaetaan. Tätäkin tullaan tarkastelemaan, tätä kysymystä. Älymittarit eh, yksin, niillä saadaan hyvin vähän energiatehokkuutta aikaan, mutta jos ne liitetään äh, laskutukseen, joka tapahtuu useammin, niin silloin edut ovat paljon suurempia. Eli me tarvitsemme älymittareita, jotta laskutus saadaan tapahtumaan useammin, koska silloin nämä erot tulevat helpommin esiin. Herra Piper, olemme samaa mieltä, että rakennerahasto vaihtoehtoja täytyisi käyttää teknologisen edistyksen aikaansaamiseen. Energiatehokkuus myöskin auttaa tässä, mutta me emme puhu sadasta prosentista energiatehokkuudessa. Tietenkin tullaan käymään keskustelua tästä tasapainosta, mutta se on poliittinen keskustelu eikä niinkään tekninen keskustelu, joka on odotettavissa. Toivon mukaan olen nyt vastannut tässä kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Täällä on vielä puheenvuoropyyntö. Kollega Thompson. Niin, tämä koski sitä kysymystä siitä, että ne maat, jotka ovat jo vähentäneet, tehneet vähennyksiä, pitäisikö ne tehdä lisävähennyksiä? jotta voitaisiin osoittaa, miten suuri potentiaali energiatehokkuudessa on, sillä äskettäin Tanskan insinööriliitto esitti kertomuksen, jossa se kuvaili sitä, että miten voidaan tehdä vielä 30 prosenttia vähennyksiä ja antaa siihen neuvoja. Ehkäpä se voitaisiin kutsua tänne paikan päälle ja näin voitaisiin kuulla, mitä voitaisiin tehdä. Kollega Glante. Ihan sitten edustaja Glante. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut tätä, mutta hyvin mielenkiintoista. Kysymykset ovat olleet hyvin mielenkiintoisia. Minulla on vielä kaksi kysymystä tämän viimeisimmän kierroksen jälkeen. Minä keskustelin tällaisen energiatoimittajan kanssa, joka ei siis itse tuota energiaa, vaan toimittaa sitä, jakelee sitä, jolla oli hyvin uuden aikainen bisnesmalli, jonka kautta he voivat parantaa energiatehokkuutta. Mutta heidän ongelmansa on seuraavanlainen. Heillä, he eivät kykene taloustilanteesta johtuen muuttamaan lämmitysjärjestelmänsä sillä tavalla, että nämä laitteistot uudistettaisiin aina parin vuoden välein ja sillä tavalla, että asiakkaalle ei olisi kustannuksia. Nyt on kysymys siitä, että okei, sovitaan vaikkapa kymmenenvuotisesta toimitussopimuksesta asiakkaan kanssa ja sillä tavalla saataisiin nämä uudet laitteet maksettua, mutta komission uusien sääntöjen mukaan näin ei saa tehdä. Tämä yritys ja monet muut yritykset, jotka ovat tehneet äh, tutkimustyötä liittyen esimerkiksi näihin älymittareihin, älyverkkoihin ynnä muuta. Ei sekään ole ilmaista ja siitä syntyy valtavia kustannuksia varsinkin pienyrittäjälle. Eivätkä he voi siirtää niitä suoraan asiakkaille sen vuoksi, että esimerkiksi Saksassa näitä tutkimuskuluja äh, ei pidetä syynä äh, nostaa esimerkiksi hintoja. Klaus Thomas. Um, so I think it was an, an interesting and, and Niin, tämä oli oikein mielenkiintoinen keskustelu aamulla. Ja haluaisin esittää seuraavaa sen lopuksi. Minun mielestäni me, meidän pitäisi nähdä metsäpuilta. Kyseessä on lainsäädäntö, jonka avulla voidaan saada enemmän energiariippuvuutta. Lainsäädäntö, jonka avulla eurooppalaisessa taloudessa äh, raha pysyy, jos me toimimme oikein. Ja se on myös direktiivi, jonka avulla voidaan saada aikaiseksi innovatiivisempia välineitä. Energiasastovelvoite, joka otettiin käyttöön Ranskassa, Italiassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, on uusi innovatiivinen väline, joka ainakin silloin kun asiantuntijoiden kanssa asiasta puhuu, osoittaa, että voimme saada aikaiseksi paljon säästöä edullisemmin kuin hallitusten omat ohjelmat ovat saaneet aikaiseksi tähän mennessä. Aivan käydä yksityiskohtaista keskustelua tästä. Ja jopa Saksassa ajatus siitä, että hallitus antaa vielä puolentoista miljardin verovähennysoikeudet, on nyt jumiutunut Bundesratiin. Jos, eli Saksan hallituksen toimet rahoittaa tätä etukäteen eivät ole nyt voimassa. Ja meidän täytyy katsoa sitä, että, että jos tämä saataisiin toimimaan Saksassa, niin olisi mielenkiintoista saada aikaiseksi tällainen energiasäästövelvoite. Asia nähdään sitten, mitä siinä käy seuraavan kuukausien aikana. Lopuksi Kysymys on uudesta teollisuudesta, vanhasta, uusista liikemalleista ja vanhoista. Se aiheuttaa jännitteitä, Mutta eurooppalaisen politiikan johtajana tässä syvässä kriisissä meidän täytyy suosia innovaatioita ja uusia yrityksiä. Ja tähän minä pyrinkin ehkä kysyntätarjontamallin pohjalta, joka saattaa aiheuttaa suuria kustannussäästöjä pk-yrityksissä varsinkin. Työskennelkäämme siis yhteistyössä. Älkäämme kuitenkaan unohtako tätä kokonaisuutta. 200 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia täytyy säästää. Jos ollaan tehottomampia yhdellä alueella, niin täytyy olla kunnianhimoisempia toisella. Danke. So, äh, vielleicht noch auf die... Kiitos. Ehkäpä te haluatte vastata vielä näihin kahteen viimeisimpään huomioon. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I think the... Kiitos puheenjohtaja Thompsonin ja Turmesin kommentit eivät ole kysymyksiä minulle. Glantelle hyvin lyhyesti älyverkot ja vuokrasopimukset ne ovat mielenkiintoisia, tällä on yhteisiä, mutta ne eivät löydy tästä ehdotuksesta. Sitten mitä boilereihin tulee, no, tämä lainsäädäntö on vanhentunutta ja ne täytyy päivittää ekosuunnittelun kautta. Eli tässä on mahdollisuus suuriinkin säästöihin, mukaan lukien uusiutuvat energiavarat, että ähm, fossiiliset polttoaineet, eli me pyrimme tämänkin hoitamaan. Eli boilerien hinnatkin tulevat alenemaan aivan erityisesti mitä tulee tehokkaimpiin boilereihin. Gut, ich bedanke mich herzlich. Hyvä. Kiitokset. Minusta oli hienoa, että meillä olikin tänä päivänä niin paljon aikaa, koska jos yleensä meillä on niin tiukat esityslistat, että ei olisi näin yksityiskohtaisia kysymyksiä voitu esitellä. Ja mikäli kollegoilla on vielä yksityiskohtaisia kysymyksiä, niin voitte toimittaa kysymyksenne kirjallisesti sihteeristölle ja lähetämme ne sitten teille eteenpäin ja sillä tavalla sitten voimme antaa kaikille kollegoille teidän vastauksenne käyttöön. Sen vuoksi, että tämä vaikutusten arviointihan koskee kaikkea. Ja uskoakseni seuraava keskustelukierros tuleekin sitten olemaan helpompi. Kiitän teitä sydämellisesti tästä äh, käyttämästäne ajasta. Tämä oli siis kohta numero kolme esityslistalla ja siirrymme seuraavaan kohtaan. Okei, Okay. Meine Damen und meine Herren, es geht munter weiter.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 Okay. es geht weiter. Wir kommen jetzt zum... No niin, hyvät naiset ja herrat, eteenpäin. Kysymys on komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle. Aiheena avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa – vaikut, näen tässä nyt, että sali tyhjenee kovaa vauhtia. Mutta kuten sovittua, me olemme liittäneet suullisen kysymyksen, suullisen kysymyksen sekä ensimmäisen päätöslauselman eh, ehdotuksen tähän tiedonantoon. Enpä usko, että tätä sen enempää tarvitsee selvitellä. Me haluamme tässä nopeutetun menettelyn, haluamme voittaa aikaa ja se oli syy tälle aikataululle. Sikäli mikäli, että te haluatte tai teille sopii, niin ehkäpä antaisin kuitenkin komissiolle ihan lyhykäisesti puheenvuoron, että he voivat muutama sana sen kertoa tästä tiedonannosta. Onko täällä ketään, joka kykenee asiaa hieman selvittämään? Muutama lause. It's your turn. And then Ms. Okay. Good morning. Hyvää huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja Roille, että annoit minulle puheenvuoron. Keväällä hyväksytyn tiedonannon jälkeen olemme käyneet keskustelua Berikin kanssa tulevasta pohjatietojen etsimisestä ja odottelemme myös jäsenvaltiosta tulevia tietoja vuoden 2009 television paketin täytäntöönpanosta. Sitä ei ole viety täysin loppuun kaikissa jäsenvaltiossa. Ja tarkastelemme myöskin IMCO-tutkimusta. Ja tämä, se on tämänhetkinen tilanne. Dankeschön. Dann darf ich, äh, Kiitos. Ja sitten Madreiralle ensimmäisenä puheenvuoro señor presidente. Muy brevemente. Nosotros sí que estamos de acuerdo con... Kiitos, ähm, herra puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti me tuemme tämän kysymyksen tekstiä. Ja on hienoa, että me saamme ylipäätään käsitellä tätä asiaa. Ajatellen sitä, mitä jo sanottu. Mutta meidän ähm, esittelijämme, joka on laatinut tätä, tätä päätöslauselmatekstiä. He ei voi olla ikävä kyllä paikalla, mutta hän pyysi minua tuomaan esiin muutaman asian ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin Ensinnäkin tämän tekstin pitäisi olla selkeämpi, mitä tulee toimivaltuuksien jakamiseen ja rajaamiseen kohdassa E minä haluaisin vaihtaa tämän international scale sanoihin cross-border scale. Ja sitten mitä tulee otsikkoon, ei, kohtaan kaksi. Niin tämän ei pitäisi meidän mielestämme olla näin kategorinen, koska tämä analyysi, josta tästä puhutaan, se on hieman, no elinkeinoelämä suhtautuu siihen hieman epäröiden. Sitten kohta seitsemän, minusta sana reasonable ei ole hyvä, vaan se pitäisi kirjoittaa uusiksi. Ja sitten tähän pitäisi ottaa mukaan myös uusia asioita, nimittäin se, että meillä pitäisi olla mukana myös tämä sääntö parhaasta mahdollisesta internetistä ja sitten IPTV eh, ja huoltotoimet. Ja sen lisäksi meillä täytyisi antaa mahdollisuus innovointiin ilman minkäännäköisiä rajoja. Sitten internetmarkkinat on ihan ok, mutta Lopuksi vielä ei pitäisi puhua vain äh, nettineutraalisuudesta, vaan pitäisi puhua tällaisesta älykkäästä neutraalisuudesta. Ja äh, esimerkiksi tällaista älypuhelimista, joihinka, jossa on erilaisia applikaatioita ja muuta. Minusta näitäkin näkökulmia pitäisi miettiä. Voorzitter, ook, eh, ook kort. Eh. Puheenjohtaja, lyhyesti. Niitä on käynnissä. Tässä ollaan ihan eh, oikeilla raiteella. Ja se on hyvä, että komissio tässä vaiheessa sanoo, että se tuo hyviä uutisia ja kertoo näistä perustavaltuista periaatteista, joista se pitää huolta. Tässä itse tekstissä haluaisin katsoa sitä, että voitaisiinko sitä hiukan tiukentaa jossain suhteessa, sillä on aika mielenkiintoista tarkastella sitä, millä tavalla konsultaatioiden lopputulos on vaikuttanut tilanteeseen. Nythän meillä on lainsäädäntöasiassa ja mitä vaikutusta sillä on ollut ihan selkeästi meidän täytyy saada yhteinen politiikka. Ei voi olla niin, että yhtäällä toimitaan yhdellä tavalla, operaattorit toimivat toisin kuin toisessa maassa. Eli mielenkiintoista on tarkastella sitä, että jos lainsäädäntöä tehdään, jossa poissuljetaan se, että operaattorit laskuttavat verkkoon pääsystä, mitä vaikutusta sillä on? Haluaisin, että asiaa tutkittaisiin enemmän, koska jos asiasta tehdään päätöksiä myöhemmin, niin silloin meillä olisi käsitys tilanteesta. Tämä mallihan meillä on tässä edessämme, jossa tarkastellaan nimenomaan käytön määrää ja yritykset, jotka ovat investoineet verkkoihin, voivat sitten hyötyä investoinneistaan. Eli ehkä voitaisiin vielä katsoa tätä tekstiä. Haluaisin pyytää, että siinä voitaisiin pohtia lähemmin sitä lainsäädäntöä, joka jäsenvaltiossa nyt on ja josta keskustellaan mehän olemme asettaneet tavoitteeksi sen, että lisäsäännöstelyä ei tule, jos ei se ole välttämätöntä, mutta meidän tulisi tarkastella sen vaikutuksia, sen olemassa olevan lainsäädännön vaikutuksia, joka jäsenvaltiossa tällä hetkellä on. Thank you. Okay. Dank. Kiitos. Kiitokset. Ei muita puheenvuoropyyntöjä pyytäisin, että te sitten teette ehdotuksia minulle tai meille niin, että voimme sitten laatia tästä tekstin. Ja saamme varmasti myös valiokunnilta tähän näkemykseen, ainakin IMKO on kiinnostunut ja siihen me tarvitsemme aikaa. 20. syyskuuta kello 12 on tarkistusten määräaika. Tehkääpä ne englanniksi, olkaa ystävällisiä tähän päätöslauselmaan. mitä tulee tähän itse kysymykseen, suulliseen kysymykseen, siitä kukaan ei puhunut mitään, sopiiko se kaikille, että menemme eteenpäin siinä asiassa. Eli asia on päätetty. Päätöslauselma ehdotukseen sitten 20. syyskuuta kello 12 määräaika ja sitten lokakuussa päätetään. Hyvä, hienoa, mahtavaa. Näin tehdään. Näin pääsemme nopeasti eteenpäin. Kiitokset avusta. Ja nyt sitten sitten kiittäisin myös äh, teitä kaikesta äh, tämän aamupäivän osallistumisesta. Kiitos. Okei, okay, next. Next, numero 5, halbzeit Ei, vaan kohta viisi. Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävän valtion tuen puitteiden väliarviointi. Okei, äh, No niin, ensin annan komissiolle puheenvuoron niin, että saisimme esityksen tuloksista. Edustaja Rova Debarava, teidän vuoronne, olkaa hyvä. Thank you and welcome. Good morning, ladies and gentlemen. So... Hyvää huomenta. Minun tarkoituksena on esitellä komission julkistama asiakirja. Se julkistettiin 10. elokuuta. Tämä on puolivälin tarkistus tutkimuksesta ja kehityksestä ja siihen myönnettävästä valtion tuesta. Voisin vain muistuttaa teidän mielin, että tutkimus- ja kehityspolitiikan tärkeys – se on tietenkin olennainen osa Eurooppa 2020-strategiaa. Tavoitteena on saavuttaa kolme prosenttia BKTstä tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatiounioni on yksi lippulaivahanke. Tämänhetkinen puitekehys on mikä? Tässä asetetaan ehdot, joita jäsenvaltioiden tulisi kunnioittaa, kun ne myöntävät valtion tukia tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Siis tässä on tarkoituksena luoda olosuhteet, jotta jäsenvaltiot tietävät, miten ne voivat käyttää tutkimukseen ja kehitykseen rahaa ja että ne sopisivat yhteen sisämarkkinalainsäädännön kanssa. Tämä hyväksyt päätettiin laajemman valtion uudistuksen yhteydessä. Senhän komissio käynnisti vuonna 2005 ja sen tarkoituksena oli kohdentaa valtion tukia paremmin spesifisiin horisontaalisiin tavoitteisiin, tutkimukseen ja kehitykseen, ympäristönsuojeluun, aluepolitiikkaan ja niin edelleen. Ja yksi uudistuksen tavoitteista oli saada enemmän taloudellista pohjaa valtion tukien arvioimiselle. Nämä puitteet ovat olleet voimassa tammikuusta 2007 lähtien ja näissä puitteissa myöskin sanotaan, että puolivälin arviota tullaan tarkentamaan ja täten on uusi tulossa tänä vuonna. Tätä tulisi pitää tällaisena tilannekatsausasiakirjana. Siinä otetaan huomioon tämänhetkiset olosuhteet. Se ei ole osa uudistusprosessia, tarkistusprosessia, vaan todellakin tilannekatsauksesta tässä enemmän on kysymys. Tämä käynnistetään tänä syksynä eli kaksi vuotta ennen umpeutumista, koska tämä umpeutuu vuoden 2013 lopussa. Euroopan unionin komissio aikoo käynnistää laajan julkisen kuulemisen tänä syksynä. Tämä perustuu julkiseen kyselykaavakkeeseen. Valtion tuista haluaisin sanoa jotakin tutkimuksen ja kehityksen näkökulmasta. Tässä on tärkeää muistaa se, että valtion tuki on vain yksi ulottuvuus tutkimus- ja kehityspolitiikkaa jäsenvaltiot todellakin voivat omaksua muitakin tukikeinoja, jotka, joissa on kysymys muusta kuin valtion tuista, esimerkiksi tukitoimista, joita tarjotaan kaikille yrityksille, tai voidaan myöskin tehdä muita aloitteita, esimerkiksi tällaisia tietokumppanuushankkeita. Tämä on vain yksi ulottuvuus tätä kokonaistutkimus- ja kehityspolitiikkaa. Periaatteena tässä on se, että valtion tuki on sopus, sovussa sisämarkkinoiden kanssa, jos se äh, edistää tutkimusta ja kehitystä ilman, että se luo kilpailun vääristymiä, jotka ovat siis yhteisiä etuja vastaan. Eli tässä pyritään tasapainottamaan positiiviset ja negatiiviset vaikutukset. Tämänhetkiset puitteet, kun ne hyväksyttiin vuonna 2006, siinä lisättiin pohdittiin jäsenvaltioiden mahdollisuuksien määrää antaa valtion tukia tutkimukseen ja kehitykseen ja siihen otettiin myöskin mukaan käsite innovaatiotuki. Siinä myöskin parannettiin komission arviota Eli siinä otetaan paremmin huomioon tämä vääristävä vaikutus ja tästä syystä että näissä kehityksissä on kahdenlaisia arvioita. Yksi perusarvio jota käytetään rutiininomaisiin toimenpiteisiin ja sitten toinen on yksityiskohtaisempi arviointi, jossa on kysymys suurista hankkeista ja jossa kilpailun vääristymisen vaara on suurempi. Tieto, jonka me keräsimme, osoittavat, että nämä kehykset toimivat, koska keskimääräinen valtion tuki määrät ne nousivat sen jälkeen, kun puitteet otettiin käyttöön vuonna 2007. Myöskin menettely yksinkertaistui sen jälkeen, kun tällainen ryhmäpoikkeus hyväksyttiin vuonna 2008, koska suuri osa niistä toimenpiteistä, joita puitekehyksestä löytyy, ne otettiin otettiin mukaan tähän uuteen asetukseen ja tästä syystä nämä toimet, jotka löytyvät tästä ryhmäpoikkeuksesta, ne mahdollistavat sen, että investointeja tutkimukseen ja kehitykseen voidaan tehdä ilman, että siitä täytyy tehdä ennakkoilmoitusta komissiolle. Tämä on suuri yksinkertaistaminen sen askel jäsenvaltioille silloin, kun puhutaan tutkimukseen kehitykseen annettavista valtion tuista. Sitten muutama sana kokemuksesta, jota me olemme saaneet tapaus eri tapauksista. Tämänhetkiset puitteet on tähän saakka osoittautunut hyödylliseksi välineeksi paremmin kohdennettuun julkiseen tukeen. Tästä meillä on osoituksena tilastot ja tämä saa myöskin tukea muista asetuksista, esimerkiksi ryhmäpoikkeusasetuksesta, osoitettiin, että jäsenvaltioilla on nyt huomattavan paljon kokemusta. Tämä yksityiskohtainen arviointi silloin, kun on kysymys suurista hankkeista, niillä, sillä oli positiivinen vaikutus näihin yksittäisiin hankkeisiin ja sillä myöskin pystyttiin osoittamaan tämän tuen tehokkuus ja vaikutukset. Negatiivisempaa on se, että tällä haavaa ryhmäpoikkeuksen kautta myönnetty TK-apu on suht alhaisella tasolla verrattuna näihin muihin keinoihin. Eli Haluaisin sanoa muutaman asian liittyen tulevaan tarkistukseen, joka käynnistetään syksyn mittaan. Ensinnäkin meidän täytyy joka tapauksessa täsmentää tämänhetkisiä säännöksiä, koska tietenkin me olemme saaneet kysymyksiä siitä, miten näitä tulisi tulkita ja tiedämme, että on kohtia, joita täytyy täsmentää. Eli tässä puolivälin arviossa näitä täsmennetään. Ja sitten on myöskin uusia osa-alueita, joita täytyisi tarkastuksessa ottaa huomioon. Ensinnäkin uudet teknologiat edellisessä kokouksessa kollegamme esittelivät teille uusien teknologioiden raportin ja me seuraamme tätä tarkalla silmällä ja me tietenkin otamme nämäkin tulokset tarkastuksessamme huomioon myöskin ne mahdollisuudet, joita nämä puitteet ja ryhmäpoikkeusasetus tarjoavat, niitä ei jäsenvaltiossa täydessä mitassa käytetä hyödyksi. Esimerkiksi tuen intensiteetti, siinä ei saavuteta kynnysarvoja. Syitä tietenkin täytyy tutkia tämän tarkistuksen yhteydessä. Sitten myöskin laivan rakennuksessa. Sieltä löytyy myöskin mahdollisuuksia valtion tukiin, koska tämä laivan rakennus, sitä asetusta, sehän umpeutuu tämän vuoden loppuun mennessä, eli uusi ehdotus on tulossa ja ehdotus voisi olla, että innovaatioulottuvuus voitaisiin rakennuksessa ottaa huomioon. Eli kuten jo sanoin, niin tämä tarkistus käynnistetään nyt syksyn mittaan ja Euroopan unionin komissio mielellään kertoo teille tämän tarkistuksen eri vaiheista ja voimme tulla teidän valiokuntaamme myöhemmässä vaiheessa sitten kertomaan uusista kehityskulusta. Herzlichen Dank, Frau Madurell. Kiitokset. Sitten edustaja Madurell. Muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecer ante... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota esityksestä ja hyödyntää tässä tilaisuutta kysyäkseni muutama kysymystä joistakin niistä ai, aine, aiheista, jotka ovat tässä arvioinnissa, jonka saimme. Ensinnäkin komission asiakirjassa sanotaan, että se on tunnistanut ongelmia puitteissa ja että joillakin toimialoilla tarvitaan nopeita päätöksiä innovoinnin aikaansaamiseksi ja paljon investointeja. Komissio varmaankin on aivan tietoinen tästä asiasta ja tämä tietysti on yksi niistä kysymyksistä, joista puhumme vuonna 2013 tarkistuksessa. Haluaisin kysyä komissiolta, onko sillä ajatuksia siitä, minkälaisia muutoksia täytyy tehdä, jotta voitaisiin ratkaista nämä ongelmat, varsinkin näissä tapauksissa, jotka mainitsin. Toinen kysymys pohjautuu komission työasiakirjaan 2010-2011 90 prosenttia valtion tuista on myönnetty suurille yrityksille, kun taas pk-yritykset ovat vain saaneet tuon jäljelle jäävän 10 prosenttia. Kun pidetään mielessä, että pk-yritykset ovat tärkeitä Euroopalle, ja muodostavat 90 prosenttia kaikista yrityksistä ja saavat aikaiseksi valtavan määrän työpaikkoja, niin ovatko tämänhetkiset menettelyt ja kaikki yksinkertaistaminen, johon pyritään, jonka komissio on maininnut, valtiotukien muodossa ja muuten, ettekö ole sitä mieltä, että joko se ei ole riittävää tai hallinnollista taakkaa aiheutuu liikaa pk-yrityksille. Ja että meidän tulisi syvällisemmin tarkastella sitä, jotta voisimme auttaa pk-yrityksiä paremmin. In, Jos antaisin puheenvuoron vielä komissiolle, ehkäpä te voisitte vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. So basically what, what I said that I think that in the concerning your first question niin mitä tähän kolmanteen kysymykseen tulee, mitä tulee rahoitukseen ja innovaatioosuuteen, kuten sanoin, niin julkinen kuuleminen käynnistetään syksyn mittaan ja emmekä voi nyt ennakoida näitä ajatuksia. Tietenkin kun saamme kysymyksiä siitä, miten spesifisiä artikloja tulkitaan, silloin joudumme näitä pohtimaan, mutta Julkinen kuuleminen on tärkeä tässä projektin alkuvaiheessa ja olemme saaneet myöskin sidosryhmiltä ja jäsenvaltioilta tärkeitä panostuksia tähän. Eli tällä haavaa emme spesifisiä ajatuksia voi tuoda julki. Ja mitä pk-yrityksiin tulee, no tässäkin me voimme tietenkin täsmentää tätä asiaa. Me tiedämme, kuinka tärkeitä pk-yritykset ovat Good, yeah. And just one point. Niin ja vielä yksi asia. Kuten sanoin, tämä puite viitekehys antaa ehdot, joita jäsenvaltiot voivat käyttää, mutta sitten se, miten tätä jäsenvaltiossa käytetään, se on täysin jäsenvaltioiden kontolla, siis miten mihinkin tavoitteisiin käytetään rahaa ja, ja mitä toimia asetetaan etusijalle. Ja kuten sanoin, niin on muitakin tukitoimenpiteitä, joita tutkimukseen ja kehitykseen voidaan osoittaa. Ja voimme sitten tietenkin ajatella, että PK-yritykset ehkä hyötyisivät enemmän näistä yleisistä toimista, joita ei kuitenkaan pidetä valtion tukena. Tietenkin tätä kysymystä täytyy tarkastella, mutta jäsenvaltioiden vastuulla on näiden varojen käyttö. Gut, dann danke ich für diese... Kiitos. Kiitokset näistä vastauksista. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, joten esityslistan tämä kohta on käsitelty loppuun. Muut esille tulevat asiat, siellä minulla ei ole mitään ja seuraava kokous on 19. syyskuuta ja silloin tapaamme jälleen toisemme. Kiitokset ja kokous on päättynyt.